Ja mesdames, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, istuutukaapa. J'ouvre donc notre... Avaan näin ollen kokouksemme, joka on poikkeuksellinen luonteeltaan. Nimittäin Aika on nyt osoitettu pääosin varainhoitoasetuksen muuttamiselle. Ja tavoitteenhan on yksinkertaistaminen. Sehän olisi varsin mainio tapa elvytellä Euroopan unionia. Jos ei ole huomatettavaa Oletan, että esityslista luonnos on hyväksytty. Minulla ei ole mitään ilmoitettavaa budjettivaliokunnalle, koska koordinaattorit jo keskustelivat talousarvioesityksestä. Jens Geijer, pääsittelijä, sitä alusti. ja palataan huomenna vielä kello yhdeksän valiokunnassa ja vielä pöytäkirja 23.4. toukokuuta ilmeisesti edellyttää mitään huomaututtavaa. No niin sitten, hyvä puheenjohtaja, voinemme avata seminaarimme. Aiheena varannut asetuksen väliarviointi. Haluaisin kiittää rouva Greslia, joka on täällä tänään keskuudessa. On erittäin tärkeää nimittäin, että meidän molemmat valiokuntamme voivat tehdä tiivistä työtä luottamuksellisessa oloissa. Varannoton asetus siinä muodossa, kun se on laadittu, voi törmätä vaikeuksiaan täytäntöönpanossa. Ja eri tasoilla antaa aihetta käyttäytymiselle, joka hankaloittaa myös suoritusta. Rouva Georgievahan haluaa sellaisen talousarvion, joka keskittyy nimenomaan suoritukseen, kun varanhoitoasetus sitten täytäntöönpanossa vaikka paljon tuottaa haittaa ja vahinkoa, ellei peräti sitten viedä kaiken suoritukselta, En tiedä, onko teillä ollut tilaisuutta vielä. Paikan päällä olla yhteydessä toimijoihin ja väliarviointi on todellakin tavallaan myös tauko taistelussa. Siksi tarvitaan myös asiantuntijoita. Hehän ovat tavallaan Euroopan toimielinten eurooppalaisen välimaastossa. Ja tavallaan Eurooppa ei koskaan puhu suoraan kansalaisille, kansoille muuten kuin sitten ehkä vaaleissa, ja silloin saattaa tulla ikävää vastaan. Niinpä väli arviointi varanhoitoasetuksen osalta on aivan varmasti erinomaisen hyvää ajankohta esittää kritiikkiä rakentavassa hengessä. Näin paljon helpommin päästään itse toimiin. Yksinkertaistaminen on, kuten georgi on muistuttanut, yksi tärkeimpiä tavoitteita. Me valiokunnassa autamme komissiota totta kai. Näin voidaan merkittävästi saada aikaa yksinkertaistetusta. Nyt on kyse yleisestä asennoitumisesta. Ja täällä nyt jaa puheenjohtajuuden rouva Kreslen kanssa, joka hänkin pääsee ääneen. Vielen Kiitos Puheenjohtaja Artyi, tervetuloa. Minä olen myös esittelijänä mukana tässä ja olen jo 12 vuotta käsitellyt näitä kysymyksiä. Jos puhumme yksinkertaistamisesta, täytyy myös katsoa, mitä me olemme tehneet. Ja minä pystyn kyllä käymään tässä kaksi, kolme keskustelukierrosta, mitä yksinkertaistamisen eteen on tehty. Ja toivotan myös kontvaliokunnan jäsenet tervetulleeksi. Ja haluaisin toivottaa kollega Eilerin tervetulleeksi. Ja hän käsittelee tutkimuksen puiteohjelmaa. Ja me tässä nyt tutkimme Euroopan unionin konehuonetta ikään kuin, eli varainhoitoasetusta, ja odotan tätä keskustelua ja uhkailen tässä jo jatkolla, koska kaikki rahastot ovat erilaisia ja varainhoitoasetus on oikeastaan vain osa ongelmaa. Meidän täytyy löytää ratkaisuja ennen kaikkea, mitä erityisrahastoihin tulee, rakennerahastot, maatalousrahastot, maaseudun kehittämisen tarkoitetut rahastot ja monet muut rahastot joita täytyy käsitellä yhtä innolla kuin tutkimusrahastoa. Haluaisin kiittää myös budjettivaliokunnan sihteeristöä ja aloitetaan vaan puheenjohtaja Artui. Kiitos. madame la présidente. Puheenjohtaja ehdottaisin, että itse johdatte tätä kokouksen ensi osaa. No hienoa, mielellään sen teen. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron herra Balbrokille budjettipääosastolta. Minä olen tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä ja monien vuosien ajan. Ja kun olemme yksinkertainen varainhoitoasetusta, niin olemme myös onnistuneet joissakin kysymyksissä, mutta siitä ei kovinkaan paljon ole puhuttu. Ja toivoisin, että otettaisiin huomioon, että muiden rahastojen kohdalla myös on nähty se, mitä varainhoitoasetuksen suhteen on saatu aikaiseksi. Hela Valbruk, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta komissiollekin tulla esittelemään julkista kuulemista ja käymään läpi vähän katsastusta esitetyssä parannusasetuksen väliarvioinnista. Kuten puheenjohtaja Arty aivan oikein totesikin, tämä täytyy nähdä yleisissä puitteissa, kun ajatellaan talousarviota, joka perustuu tuloksiin. Tämä on totta kai komission tärkeimpiä huolenaiheita. Tämä liittyy laajempaankin kuvaan, MRK ja sen väliarviointiin. Tuskin on mikään yllätys meidän ehdotuksemme oikeastaan tähtää kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin lisätä joustoa ja toiseksi lisätä, lisätä yksinkertaistamista. Tavoitteena on, että näiden kahden tärkeimmän tavoitteen myötä, yksinkertaistamisen ja joustavoittamisen myötä, voidaan vaikuttaa jo menoihin MRK on loppumetreillä. Tässä prosessissa me olemme hyödyntäneet eri virastoja, sisäisiä yksikköjä ja keskustelleet totta kai sidosryhmien kanssa tietoisuuden lisäämistä tapahtumassa. Tänä vuonna meillä on ollut verkossa kuulemis, kuuleminen myös maaliskuussa ja nyt esitän lyhyesti pääasialliset tulokset tästä. Meidän tavoitteenamme on ei pelkästään esittää kuuleminen, vaan käydä todellista vuoropuhelua. Siksi lokakuussa tarjoamme myös palautetta sidosryhmätapaamisessa, jolloin voimme esitellä heille, miten heidät huolensa on huomioitu. Varanhoitoasetuksen tarkistus saa erityisen muodon se on yhdessä ainoassa ehdotuksessa, ei vain, että tarkistetaan varainhoitoasetusta, vaan kohdennetaan muutoksia myös tiettyyn alakohtaisen lainsäädäntöön niin, että päästään pullonkauloista pois. Niitä on useissakin säädöksissä olemassa. Ja sitten julkisen kuulemisen tuloksista. Yllätyksettä Suurin osa vastaajista on yksittäisiä kansalaisia, tutkimusjärjestöjä, yliopistoja, kansalaisjärjestöjä, kansallisia viranomaisia ja kansainvälisiäkin järjestöjä. Rahoituksen tärkeimmät alat ovat ihan tuttuja nekin. Lähinnä avustuksia, jonkun verran hankinnassa, 20 prosenttia on jakautunut välillisessä hallinnoinnissa ja rahoitusvälineissä rahoitusta myönnetään eri ohjelmissa. Ne ovat tulleet jo komission ohjelmille 2020, ulkoiset toimet, rakenne- ja investointirahastot, Erasmus Plus, Cosme, yhteyksien Eurooppa-väline. Mikä viesti sitten saatiin julkisesta kuulemisesta? No se on hyvin selkeä. Selvästi penättiin yksinkertaistamista ja vielä enemmän joustavoittamista. Me esitimme erinäisiä kysymyksiä sidosryhmille. Käydäänpä niitä läpi vähän seikkaperäisemmin. Miten he vastasivat näihin kysymyksiin? Yllätyksettä, kun ajan sääntöjen nykyistä selvyyttä, niin siihen ei olla tyytyväisiä. Selvästi peräänkuulutettiin yhtenäistä sääntökirjaa, jossa olisivat tärkeimmät varanhoidon määräykset. Selvät tulos on myös se, että halutaan selkeitä sääntöjä myös eturistiriidoissa, huomioiden kaiken täytäntöönpanon. Ei ole pelkästään EUn henkilöstön huolesta, vaan tätä voidaan soveltaa kaikkiin kumppaneihin, jotka käyttävät EUn varoja. Myös jaetussa hallinnoinnissa ja välillisessä hallinnoinnissa – joustosta puheen ollen tukea annettiin erityisrahastoille myös sisäisissä kriiseissä ja niin ikään oli ajatuksena, että olisi pienet vuotuiset varaukset ulkoisen toimia varten. Komissio on huomannut tämän huolen, joka tuli esille täydentävyyteen, avoimuuteen, koordinaatioon eri välineiden kesken ja myös mitä tarvetta on saada aikaan yhteisiä sääntöjä kaikille avunantajille. Totta kai voidaan esittää myös kysymys siitä, miten voitaisiin lähentää sääntöjä enemmän. No, meillä on aika hyvä tulos tällä haavaa. Selvää toivo on, että on yhtenäinen sääntökirja. Riippuu vähän tilanteesta, mitä välineitä on, missä tilanteessa mitä voi yhdistää – erityyppisiä tukimuotoja. Selvästi penätin myös lähentämistä tai yhteen toimivuutta avustusten osalta ja rahoitusvälineissä, kuten myös välillisessä hallinnoinnissa. Me olemme tähneet enemmänkin yhteisiä piirteitä eri tukimuodoissa kuin sen sijaan, että erityispiirteitä vain karsittaisiin mahdollisimman pitkälle. Ja sitten aihe, joka on varmasti kaikkein mielenkiintoisin täällä seminaarissa tänään, eli yksinkertaistetut muodot kulujen korvaamiseksi. Tilanne ei ole kovin selkeä, kun ajatellaan vastauksia. Totta kai tunnustetaan se, että yksinkertaiset korvausmuodot ovat johtaneet siihen, että voidaan raportoida helpommin, on vähemmän väärinkäytöksiä, hallintorasitetta on kevennetty ylipäätään ja oikeusvarmuuskin on vahvistunut. Mutta tutkimuksen alalla tai kansalaisjärjestöissä edelleen ollaan haluttomia, että olisi tulosperusteinen korvausjärjestelmä käytössä. Tämä johtuu siitä, että he ovat sitä mieltä, että näin todellisia kustannuksia ei korvattaisikaan. Ja ovat myös sitä mieltä, että tämä, tätä uutta pitää ensin testata ennen kuin mitään esitetään. Mutta kun ajatellaan ylipäätään, että meillä olisi vaihtoehtona, ei yhtenä sääntönä, niin silloin he suhtautuvat myönteisemmin tähän mahdollisuuteen. Komission puolesta haluaisin nyt todeta, että tutkimuksen rahoittaminen ei liity vain yhteen välineeseen, vaan välineiden yhdistämiseen. Meillä on nyt avustuksia, kiintiömääräisiä tukia, rahoitusvälineitä, silloin kun tutkimus liittyy sovelluksiin selkeästi, mutta se perustuu myös tuloksiin tämä korvausmalli. Ja haluaisin tehdä eron siihen, että mikä on meille lopputulos tai tulosperusteinen. Me sovitaan, sovimme tutkijan kanssa, että hänelle palautetaan tai korvataan kulut, mitä on koitunut tutkimustyöstä, artikkelin julkaisun, osallistuminen seminaareihin, laboratoriossa työskentelyyn, prototyypin rakentamiseksi. Eli, eli se on helppoa valvoa ja tämän myötä voitaisiin päästä eroon nykyisestä hyvin yksityiskohtaisesta tarkastelusta, kun aikatauluja ja laskuja käydään läpi. Eli selvään tulokseen, lopputulokseen voitaisiin perustaa tämä ja näin voidaan myös keskittyä paremmin tuloksiin. Lyhyesti mainitsisin myös muita aloja, joilla huolta on ollut. Komissio on yksinkertaistanut niitä suhteita, joita meillä on ollut kansainvälisiin järjestöihin, tai kansainväliset kumppanit ovat halunneet meidän yksinkertaistamaan tai yhdenmukaistamaan raportointia ja valvontaa varsinkin hybriditoimissa. Eli siellä on sekä suoraa että välillistä hallinnointia. Ja, ja, ja totta kai haluttu päätöksentekoon tukeutua silloin, kun tiedetään, että EUn vaatimukset täyttyvät. Vielä välillisestä hallinnoinnista. Tämä koskee oikeastaan kaikkia luokkia. Selvästi halutaan välttyä monenkertaiselta valvonnalta. Ehkäpä siinäkin voidaan miettiä siihen, että tilintarkastukseen luotetaan silloin, kun kansainvälisten standardien pohjalta ne on tehty. Voi olla sisäisestä tarkastuksesta kyse myös, mutta silloin kun on kyse EU-varojen hyödyntämisestä. Ja totta kai välilliset kustannukset ovat tulleet esille nekin. Tähän tiedätte, mikä meillä siinä on lähestymistapa ollut. Ja kansainväliset järjestöt ovat siirtymässä kohti järjestelmää, jossa kaikki kulut korvataan. Ja D plus 3 on ollut esillä yhtenä hankalana toteuttaa. Lopuksi vielä yksinkertaisemmista säännöistä rahoitusvälineissä selvästi on peräkulutettu sitä, että helpotetaan ja tehostetaan rahoitusvälineiden käyttöä yhdessä muiden tukimuotojen kanssa. Varsinkin miten rahoitusvälineiden rahavirtoja hallinnoidaan sen pohjalta, mitä on saatu aikaan. Näin voitaisiin edellyttää tuoretta rahaa, määrärahoja, jossa vaaditaan talousarviomenettelyä. Lopuksi vielä ottaisin esille seitsemän alaa, jossa sarkaa riittää ja missä komissio julkisen kuulemisen perusteella tekee työtä. Ensinnäkin, että helpotetaan tuen saajien kannalta tätä. Tämä koskee avustusten yksinkertaisempia muotoja ja kertakorvauksia. Toiseksi pitäisi päästä eroon moninkertaisesta valvonnasta ja luottaa erityyppisiin tilintarkastuksiin, arviointiin ja luvan antamiseen ja harmonointiin. Ja lisäksi pitää käyttää vain yhtä uudenlaisia sääntöjä hybriditoimissa tai silloin, kun yhdistetään erityyppisiä toimia tai välineitä. Ja neljänneksi pitäisi käyttää vaikuttavammin rahoitusvälineitä, viidenneksi joustavammin hallinnoida talousarviota, myös erityisrahastot mukaan lukien, kuten mainitsin, myös vuotuiset varaukset. Ja kuudenneksi pitäisi keskittyä tuloksiin ja virtiviivaista raportointia. Raportointia ei lisätä, vaan viltaviiraistetaan parin seikan pohjalta – Seitsemänneksi yksinkertaisempia ja linjakkaampaa EU-hallintoa niin, että päästäisiin mittakaavaetuun ja tehokkaampaan tilanteeseen. Eli hyvät puheenjohtajat, tässä pähkinänkuoressa se, mitä komissio työstää tällä haavaa julkisen kuulemisen pohjalta tavoitteenamme on esittelemään ehdotuksiamme syyskuussa – niin että Virokin päästään sopimaan siitä, mitä 2018 tammikuun alusta toteutetaan, eli vielä märkoon loppumetreillä. Lopuksi kiittäisin teitä tästä mahdollisuudesta kertoa kuulemisesta sidosryhmien kanssa varannontoasetuksen tiimoilta. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Das ist ja... Kiitos. No, tässä kyllä oli vähän risti riitojakin, mitä tähän kyselyyn tulee, niin odotan kyllä innolla, mitä komissio tulee meille esittämään. Yksi tärkeistä pelaajista on tilintarkastustuomio. Istuin haluaisin toivottaa herra Lazaron tervetulleeksi, joka esittää tilintarkastustuomioistuimen kannan varainhoitoasetuksen uudistuksen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja Rouva Gressle, herra Artui, budjetti, valiokunnan ja valiokunnan puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat. Varainhoitoasetuksen avulla voidaan käyttää EUn varoja parhaalla mahdollisella tavalla ja avoimella tavalla. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat tärkeässä asemassa varainhoidossa. Tässä on henkilökohtaisia mielipiteitä. Edellinen puhuja puhui komission puolesta ja esitti meille komission ehdotuksen. Me tulemme antamaan mielipiteemme, kun komission ehdotus on saatavilla ja ennen kuin neuvottelut Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä alkavat. Tänään me voimme pohtia ja keskustella siitä, millainen varainhoitoasetus voisi olla ja miten sitä voidaan parantaa. Ja me kiinnitämme huomiota käytännöllisiin kysymyksiin. Aloitan esitykseni jollakin yleishuomioilla ja periaatteilla liittyen varainhoitoasetukseen. Sitten otan joitakin kohtia esille, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Voitaisiin sanoa, että hy, hyvät käytänteet eivät tarvitse tiukkoja sääntöjä. Komissio ja muiden toimielin pitäisi hallinnoida EUn varoja mitä hallinnointiin tulee, sitä kautta voidaan saada parannusta aikaista ja säätelykehys tukee sitä. Tässä ei tulisi käyttää varoja väärin ja tulisi saada aikaiseksi parhaat tulokset eh, pienimmillä kustannuksilla. Ja tätä, tämän tulisi tapahtua myös tietyissä aikapuitteissa. Kuka tekee mitä, miten ja koska on tärkeää ja miten toimenpiteet, eh, joita on tehty tai ei ole tehty, on valvottu. Tämä on erittäin tärkeä tilintarkastustuomiois, tuomioistuimelle. Varainhoitoaksessa tulisi ottaa huomioon mm, mitkä tavoitteet olevat se ainoastaan, jos se on tarpeellista. Tulisi yksityiskohtaisesti kuvalla, kuinka tämä on tapahtunut. Me mm, tarkastelemme hallinnointia komissiossa ja minä äh, äh, tarkastelen näitä kysymyksiä ja tulokset julkaistaan syksyllä erityiskertomuksen muodossa. Tässä on hallinto- ja tilintakovelvollisuus keskiössä. Niin kuin herra Atyi sanoi huhtikuussa 2016 komission tilaisuudessa liittyen varanhoitoasetukseen, tässä tarvitaan maalaisjärkeä. Minä olin mukana tässä tilaisuudessa, edustin tilintarkastustuomioistuin ja esitin kantojamme. Ja se, mitä herra Artui sanoi, niin siirsi sen ikään kuin parhaisiin käytäntöihin. Eli mitä parhaisiin käytänteisiin tulee, siinä on vaatimukset, joita EU on, on esittänyt No, mihin tulisi mahdollisesti kiinnittää huomiota? On joitakin kysymyksiä, jotka nostimme esille aikaisemmin. Maksamatta olevat sitoumukset tulevat olemaan taas suuria ja maksuja tulisi suunnitella etukäteen ja varanhoitoasetuksen täytyisi ottaa huomioon pitkän ajan suunnittelun ja siinä täytyisi myös ottaa meidän suunnitelmat pidemmälle aikavälille. Komission tulisi valvoa muita rahoitusvälineitä ja Tärkeä on myös se kysymys, saadaanko tietoa riittävän ajoissa ja saadaanko vaadittuja tuloksia. Mitä varainhoitoasetuksen uudistuksen tulee, niin siinä tulisi kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin. Esimerkiksi maataloudessa, esimerkiksi suorat tuot maanviljelijöille, niitä on laskettu miljoonilla euroilla. Ja näiden korjausten täytyisi olla myös yksi osa yleisbudjettia. Sitten mitä menoihin tulee, on joitakin kysymyksiä, joita täytyisi käsitellä tässä yhteydessä. EU-budjetin avulla täytyisi pystyä toteuttamaan eu politiikkaa parhaalla mahdollisella tavalla. Varainhoitoasetus voisi olla tukemassa tätä. Miten varainhoitoasetuksen uudistus voisi tukea komissiota ja muita viranomaisia tässä ja miten se tulee takaamaan sen, että raportointi on johdonmukaista ja luotettavaa. Ja varainhoitoasetus täytyisi ottaa myös ähm, budjettisuunnittelu huomioon. Kun parannetaan EUn menoja, niin täytyy kiinnittää huomiota äh, yksinkertaistamiseen. Muuten ei välttämättä saada aikaiseksi parannettua tilannetta. Ja tämä tulisi tapahtua niin, että komission jäsenet olisivat myös vastuussa tuloksista. Ja tässä otetaan huomioon se, että budjetin täytyisi olla joustavampi ja siinä täytyisi ottaa myös lyhyen aikavälin prioriteetteja huomioon. Ja nyt siirryn toiseen kysymykseen, joka on erittäin tärkeä meille, nimittäin aikarajat. Aikarajat ovat erittäin tärkeä komponentti, kun puhutaan varainhoitoasetuksesta. On tärkeää, että raportointi tapahtuu ajoissa. Se, ähm, tämä on vaativaa kaikille osapuolille. Toki täytyy äh, Tämä on tärkeää myös tilintarkastustuomioistuille, kun me annamme vastauksia. Kaikilla vaiheilla ei ole aikarajoja, mutta tämä ei pitäisi olla mitään lopullista aikarajaa. Hyvä esimerkki on se, että voitaisiin aikaisemmin syö tai kun hyväksyttiin vuonna 2015 konsolidoidut tilit tätä kautta, vuosikertomus saatiin julkaistua aikaisemmin kuin normaalisti. Ja tässä konsultoitiin myös äh, KONT-valiokuntaa. Ja me tulemme nytkin julkaisemaan vuosikertomuksemme 30. päivä lokakuuta ja se on noin kuukausi aikaisemmin kuin aikaisemmin. Ja tätä kautta myös vastuuvapausmenettelyä voidaan nopeuttaa. Tässä täytyisi kuitenkin olla kaikki tarvittavat asiakirjat, mitä vapauteen tulee, ja tässä täytyy myös pitää myös johdonmukaisuus, mitä muihin vastuuvapausasiakirjoihin tulee. Valitettavasti Kuitenkin käytännössä kuljetaan aivan eri suuntaan. Ennen kaikkea toimii, jotka liittyvät jäsenvaltioiden toimiin. Ja varainhoitoasetuksessa täytyisi olla harmonisoituja aikaroja kaikille rahastoille. Ja lopuksi kaikkia ei tarvitse uudistaa varainhoitoasetuksessa, vaan se tulisi toimeenpaneen. Jos on virheitä, niihin täytyy kiinnittää huomiota. Artikla 32,5 on kohta, jos kiinnitän tähän huomiota, ja komission täytyisi ryhtyä toimiin. Mitä varainhoito tulee, siinä täytyisi kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Silloin kun se on tarpeellista, täytyy pohtia pitkän aikavälin budjettitarpeita. Ja tässä täytyy kiinnittää huomiota tuloksiin ja tässä täytyy ottaa myös huomioon tarkastajan ja tarkastettavan välinen suhte, suhde, ja tässä pitäisi pitää yllä se, mikä on toiminut. Kiitos, että sain esittää tilintarkastustuomioistuimen kannat ja nyt odotamme komission ehdotusta ja tulemme antamaan lausunnon hyvissä ajoin. Kiitos. Kiitos. Tässähän tuli paljon purtavaa. Jostakin kohdista meidän täytyy, täytyy varmasti vielä keskustella, miten se saadaan toteutettua tutkimus koskettaa meitä kaikkia. Se on Euroopan tulevaisuus tutkimusrahastossa. Ja toivotankin teidät tervetulleeksi rouva Atane ja herra Sutner. Teillä on yhdessä 15 minuuttia. Se ei ole kovin paljon, mutta te varmasti voitte jakaa tämän ajan keskenänne. Lazaro, saanko sitä kysymyksen? Minua hämmästytti vähän talousarviotiedoissa se, että varoja ei osoiteta menojen leikkaamiseen. Pitääkö ymmärtää alustuksen niin, että pitäisi kohentaa meidän talousarvio- ja kirjanpitomääräyksiä, eikä puuttua tiettyihin varoihin, joita voidaan leikata sitten menoja, niin että se vastasi todellisuutta paremmin. Näinkö piti, pitäisi ymmärtää? I, I hope I have uh, under... Toivottavasti ymmärsin kysymyksenne oikein, herra puheenjohtaja. Me emme ole kuitenkaan ehdottaneet tätä varojen leikkausta, niin kuin vuosikertomuksessa vuodelta 2014 sanoimme, niin budjetin tulisi olla joustavampi ja sen avulla pitäisi pystyä puuttumaan ennalta odottamattomiin tapahtumiin, niin kuin nyt olemme tänä vuonna nähneet. Olemme myös pyytäneet, että komissio olisi joustavampi ja yksinkertaisempi ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että komissio on ottanut nämä asiat huomioon. No kyllä minä nyt ymmärrän, mutta ajattelin teidän alustuksestanne, että jotkut otsakkeet menoissa, niistä otetaan netto ja sitten mitä voimavaroja voidaan kerätä esimerkiksi virkamiesten palkat, niistä maksusta mitä heiltä saadaan. Eikö se olisi parempi, että erikseen menot menopuolella ja tulokset, myös osoitetut tulot, siellä. Tätä minä ajoin takaa. Um, yes, we, we, we do. Kyllä. Kiitos tuosta selvennyksestä. Siksihän me myös ehdotamme, että tässä ei leikattaisi budjetti ja arvioiden pohjalta. Me puhumme sen puolesta, että budjetin tulisi olla, mikä se on, Käyttötarkoituksen sidottujen tulojen täytyisi olla niin, että sitä voitaisiin käyttää kokonaisuudessaan budjetissa. Jawohl, danke schön. Dann machen wir weiter, Frau Ateneu. Kiitoksia, rouva Ateneu ja herra Sutner. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos kummallekin puheenjohtajalle kutsusta tähän tilaisuuteen. Ehkä ihan lyhyesti mm, kiitän tässä myös Wolfgangin puolesta, jotta ei tarvitse aloittaa kahta kertaa. Ehkä ihan lyhyesti, koska me emme ole, ole täällä valiokunnassa usein. EARTO on noin 350 tutkimus- ja teknologiajärjestön keskusliitto. Me olemme vastanneet komission kysymyksiin ja olemme keskittyneet tutkimuksensa. Tutkimus on ydinosaamistamme. Me emme palvele teollisuutta tai palveluita tai yliopistoa. Me emme ole siis mikään koulutusjärjestö. Meidän palvelumme ovat äh, tutkimussopimuksia joko äh, hallitukselle tai teollisuudelle. Horisontti 2020-ohjelmassa on äh, kyse juuri meidän ydinosaamisestamme Eli meillä on paljon yhteyttä varainhoitoasetukseen, sillä meillä ei ole lisävaroja, joten horisontti 2020 varat eivät ole lisävaroja, vaan ydinaluetta. Tämä on siis meille tärkeä kysymys. Haluaisin näyttää hieman, mitä me teemme. Ja tässä valiokunnassa varmasti näette eri ehdotuksia budjetista joskus, kun katsomme rahoitusvälineitä. Meillä on sellainen vaikutelma, että rahoitusvälineitä saatetaan pitää tulevaisuuden tienä. Se epäilyttää hieman meitä, sillä meidän liiketoimintasuunnitelma perustuu avustuksiin. Me teimme tänä vuonna tutkimuksen, tarkastelemme yhdeksää tutkimus- ja teknologiajärjestöämme, eli siitä näkee, miten paljon yhdessä eurosta saa takaisin tuottoa jopa yhdeksän euroa. Joskus meillä on sellainen vaikutelma, että e, ei katsota tark- oikeita lukuja, kun tarkastellaan näitä rahoitusvälineitä. Me olemme aktiivisia myös Horisontti 2020 ohjelmassa, tietysti myös rakennerahastoissa, mutta sehän on jatuhallinnoita, joten siitä ei ole nyt kyse. Me olemme Horisontti 2020 ohjelman tietokantaa katselleet ja olemme nähneet, että 8 prosenttia Horisontti 2020 varoista menee EARTO-jäsenille ja 42 prosenttia Horisontti 2020 hankkeista on sellaisia, että siellä on EARTOn jäseniä. Eli kun me siis annamme lausuntoja, se vaikuttaa paljon Horisontti 2020 ohjelmaan. Tämä siis taustatiedoksi teille siitä, mitä, keitä me olemme ja ketä me e, edustamme. Teillä on tästä esitelmästä kopio ja varmasti Wolfgang voi nyt jatkaakin esitelmäämme. Kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Minä olen hieman epätodennäköinen puhuja täällä, sillä minä en ole loppausalalla, vaan olen äh, oikeastaan niin sanotusta rahoitustutkimuksen konehuoneesta. Olen Fraunhofer-instituutista nimittäin, mutta puhun nyt kaikkien tutkimus- ja teknologiajärjestöjen puolesta Euroopassa, sillä olen myös äh, rahoitusasiantuntijoiden työryhmän puheenjohtaja EARTOssa. Haluaisin korostaa muutamia sellaisia seikkoja, jotka ovat mm, liittyvät juuri siihen, mitä tilintarkastustuomioistuimen kollega sanoi, ja jotka ovat tärkeitä tutkimusteknologian järjestöille. Nimittäin rahoitusvälineiden eh, lisääntyvä käyttö, kun katsotaan tutkimusta ja innovointia, niin silloin rahoitusvälineet, kuten lainat, eivät toimi monille tutkimuksen ja innovoinnin toimijoille, jotka perustavat toimintansa avustuksiin. Miksi? No koska julkiset tahot eivät usein lain tai omien sääntöjensä perusteella saa ottaa lainoja. Niiden liiketoimintamalli ja rahoitusrakenne eivät salli sitä, että rahoitusvälineet olisivat pääratkaisu niiden rahoituksessa. Tämä, tähän tulokseen on tultu, kun olemme käyneet EIPn kanssa kattavia keskusteluja viime kuukausina. Meidän johtopäätöksemme siis on, että rahoitusvälineet voivat toimia vain täydentävästi avustusten rinnalla, sillä joillakin aloilla ne voivat toimia, mutta tämä on se vain lisää, niitä ei saisi käyttää avustusten sijaan. On tärkeää, että varoja rahoitusvälineisiin ei pitäisi ottaa avustusohjelmista ja näin vähentää avustuksia, joita on käytettävissä, ei vaan varat pitäisi ottaa muista ohjelmista, lisävaroista. Toinen meille tärkeä kysymys on se, pitäisikö käyttää kiinteämääräisiä kertaluontaisia korvauksia ja yksikukustannuksia enemmän. No, nämä ovat yksinkertaistamisen välineitä. Ne saattavat toimia, kun on kyse pienestä ja kokemattomista edunsaajista. Näin ohjelmien osallistumisen kynnys alenee, mutta ongelmana on se, että usein tätä käytetään eh, yksi koko sopii kaiken lähestymistapana. Eli käsitellään samalla tavalla PK-yrityksiä tai isoja yliopistoja ja tutkimus- ja teknologiajärjestöjä tai yrityksiä esimerkiksi vaikutus suuriin tutkimus- ja innovointitoimijoihin olisi se, että, että ne, ne kun käyttävät hyvin äh, hienostunutta infrastruktuuria ja resurssia, sitä tarvitaan, jotta voidaan toteuttaa tällaisia tutkimushankkeita. Jos tai siis on todettu, että tällaiset yksinkertaistetut korvausmuodot eivät ole sopivia tutkimus- ja innovointitoiminnassa. Eli tämä yksi koko sopii kaikille, ei sovi näissä järjestöissä, joissa on kyse tutkimuksesta ja innovoinnista. Meidän johtopäätöksemme on, että nämä kiinteämääräiset kertaluonteiset korvaukset ja yksi kustannukset, niitä ei saisi yleistää, niitä pitäisi olla käytettävässä niille, jotka niitä tarvitsevat, mutta niiden pitäisi, ei pitäisi olla sääntö kaikille pitäisi edelleen rahoittaa todellisia syntyneitä kustannuksia mukaan lukien kaikki kustannukset, kun ne on todettu ammattimaisissa kustannuslaskentajärjestelmissä, jotka on hyväksytty kansallisella tasolla ja ennen kaikkea suurissa tutkimus- ja teknologiajärjestöissä näin onkin. Seuraavaksi tarkastusten ja raportoinnin yksinkertaistaminen. Se olisi tervetullutta, olisi hienoa, jos voitaisiin yksinkertaistaa sääntöjä ja jos voitaisiin tehdä tutkimus- ja innovointihankkeiden tarkastamisesta ja raportoinnista helpompaa, sillä joskus äh, kyllä on liikaa hallinnollista taakaa, kun katsotaan tutkimushankkeita, tarkastukset ja säännöt, ne ovat usein, niitä pidetään jopa riskitekijänä edunsaajien puolella. Meidän kokemuksemme tutkimus- ja teknologiajärjestöistä osoittaa, että yksi ongelma on se, että näyttää olevan sellainen aivan kuin sääntöjen ja tarkastusten elinkaari, eikä tarkoita sitä, että kirjoitetut säännöt eivät muutu, mutta kuitenkin lähestymistapa muuttuu edun saajien näkökulmasta, kun myöhemmin, myöhemmät tarkastukset tulevat eri lopputulokseen kuin aikaisemmat tarkastukset, eli vaikuttaa, tämä vaikuttaa olemaan kuin liikkuva kohde eikä pysyvä. Olemme huomanneet myös, että alaspäin tihkunnan efekti on myös lisääntynyt. Tämä pätee myös rakennerahastoihin, mutta myös muihin rahastoihin, joissa äh, hallintaa on ulkoistettu. Meidän päätelmämme on, että sääntöjä pitäisi johdonmukaisesti tulkita ja käyttää tarkastuksessa, ja sääntöjen ja tarkastusten tasoja pitäisi vähentää ja valta ja virtaviivaistaa. Sitten vielä yksi viimeinen kohta. Nimittäin tuloksiin perustuvat perustuva valvonta. Tutkimus- ja teknologiajärjestöt näkevät tämän siitä näkökulmasta, että tämä on kyllä houkutteleva periaatteessa, sillä se heijastelee meidän sitoumustamme tutkimus- ja innovointitoiminnassa, mutta me tarvitsisimme kyllä paljon enemmän tietoa, jotta voisimme muodostaa kannan siitä, olisiko tämä oikea tie. Tärkeitä kysymyksiä olisivat seuraavat. Tutkimus- ja innovointitoiminnan tulokset ovat ennakoitavissa vain tiettyyn tie, tietyssä määrin. Jos esimerkiksi ei tule tulosta, niin olisiko se myös yksi tärkeä tulos? Se on yksi kysymysmerkeistämme. Meidän päätelmämme on, että, että tämä tuloksiin perustuvan valvonnan konseptista pitäisi kehittää edelleen, niin pitäisi ottaa mukaan päätoimijoiden toimijoita tutkimus- ja innovointialalta. Tämä on konsepti, joka saattaisi toimia. On lisäksi tärkeää, että eri instituutiot instituutiot, ennen kaikkea komissio ja tilintarkastustuomioistuin, että nämä instituutiot äh, käyttävät samaa konseptia tuloksiin perustuvassa valvonnassa, sillä se olisi keskeistä, jotta saamme aikaiseksi oikeusvarmuutta edunsaajille. Eli tätä me siis suosittelisimme. No, aika on nyt kulunut loppuun. Tässä tutkimus- ja teknologiajärjestöjen näkökulma siis olisi hienoa, jos voisit ottaa meidänkin ideamme huomioon tulevissa menettelyissä. Kiitos paljon. Kiitos. Tässä nyt kohtaavat kaksi mielenkiintoista asiaa. Ja olin hieman äh, pettynyt, mitä näihin kiinteämääräisiin korvauksiin tulee, mutta ne ovat kuitenkin tapa yksinkertaistaa me ymmärrämme tämän ongelman ja toki te tarvitsette myös oikeusvarmuutta, mitä ex post-tarkastuksiin tulee. Eli näissä kohdin täytyy ryhtyä toimiin ja se ei varmastikaan ole kovin yksinkertaista. Kiitoksia tästä esityksestä. Me jatkamme. ranskalainen bio tekniikan yritys. Sen edustaja, teillä on puheenvuoro. Ich glaube, ich habe jemanden übersehen. Niin, tässä taisin nyt hypätä jonkun yli. Anteeksi, herra Esterman. European University Association. Anteeksi, minä tässä hyppäsin yhden rivin yli. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Puheenjohtajat, hyvät parlamentin ja valiokuntien jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kutsusta tulla kertomaan EUAn ajatuksia ennen kuin rupean käymään läpi meidän osuuttamme julkisessa kuulemisessa muutama sananen Euroopan yliopistojärjestöstä EUA. Me olemme suurin yliopistoalan edunvalvoja. Meillä on kaksi, yli 800 yksittäistä jäsentä 47 maasta, 33 kansallista järjestöä, joissa edustetaan erilaisia järjestelmiä yhteisössä. Me tuemme yliopistoja päätöksentekijöitä kansallisella EU-tasolla meillä on vertailutietoa selvitysten ja kuulemisten pohjalta, kuten nytkin on tehty Horisontti 22 kuulemisen Erasmus Plusin kohdalla. Meillä on paljon vertailuarvoja varten välineitä, meillä on rekistereitä ja niin edelleen. Pyrimme tätä kauttakin antamaan vähän laajempaa kuvaa näistä keskusteluista, muun muassa Euroopan tutkimusalueista ja, ja korkean koulutuksen alueista. Me Olemme tuoneet esille kymmenen eri kohtaa niin, että voidaan vähän laajemmin tarkastella tätä julkista kuulemista. Ennen kuin käy läpi nämä kymmenen yksittäistä kohtaa, haluaisin kertoa, mikä meidän mielestä on kaikkein tärkeintä yksinkertaistamisessa ja pysyvyydessä myös ajatellen yliopistoalaa. Tällä kalvolla nähdään meidän rahoitusseurantakeskuksemme tuloksista, että 2008-2014 kaudella moni yliopisto leikkasi rahoitusta. Tämä koskee yliopisto-opetusta ja tutkimusta. Jopa puolella leikattiin kokonaisbudjettia. Ja totta kai tämä vaikuttaa myös rahoitusjärjestelmiin Euroopan unionin tasolla. Meidän mielestämme hyvä pitää tämäkin mielessä. Ensimmäiseksi meidän mielestämme on todellakin tärkeää, kuten kuultiin muissakin alustuksista, että meillä on yksittäinen säännöstö, mutta yhtä lailla tärkeää on, että meillä on erityyppisiä rahoituslähteitä, muotoja, erilaisia aloja, tuen saajia. Varsinkin kun näin on horisontti 20-20 Erasmus Plusassa huomioida tutkimuksen ja koulutuksen erityispiirteet. Toiseksi, ja tämäkin on jo tullut esille, me toivomme, että saadaan aikaan tasapaino, kun ajatellaan tuloslähtöistä budjetointia ja kustannusperusteista rahoitusta. Tulosten ja vaikutuksen mittaaminen on aika haastavaa tutkimuksessa, varsinkin perustutkimuksessa. Se, mikä ehkä toimii perusrakenteiden rahoituksessa, niin se käy paljon haastavammaksi perustutkimuksessa. Meillä on vähän sama ongelma, kun meillä on niin paljon kansallisia järjestelmiä, niin toivottavasti tämäkin huomioidaan. Todellakin, että sidosryhmätkin kutsutaan osallistumaan keskusteluun. Tulosten mittaaminen on sekin haastava Perustutkimuksessa merkittävä löytö saattaa olla sekin, että tuloksia ei saada. Eli tässä pari tärkeää näkökohtaa. Niin ikään yliopistoissa on erittäin tärkeää, että rahoitus perustuu toiminnan kustannuksiin, että saadaan aikaan pysyvää rahoitusta. Siksi meidänkin mielestämme kertaluonteiset tai kiintiömääräiset korvaustyypit ovat tärkeitä yksinkertaistamisen muotoja, yksikkökustannukset mukaan lukien, mutta totta kai kulut täytyy myös sitten kattaa asianmukaisella tavalla. Eli siinä varmasti riittää haastetta. Kohta kolme, jonka haluamme tuoda esille, liittyy hallinnollisiin menettelyihin. Selvää kohennusta on kyllä saatu aikaan avustusten myöntämisessä – mutta joskus on niin, että tuensaajan kohdalla on niin, että on isoja yhteenliittymiä, niin siihen saattaa mennä aikaan, että kaikki osallistujat tekevät allekirjoituksen ja siinäkin tarvittaisiin joustoa. Niin ikään tärkeää on tarjota erilaisia vaihtoehtoja kustannusten korvaamiseksi. Valtiovaran asetus sen sallii. Tärkeää on myös, että erityyppiset tuensaajat voivat tehdä valinnan. Voi olla tuensaajia, yliopisto esimerkiksi, jotka mieluummin haluavat kiintiömääräisen vaihtoehdon, kun ei ole hallinnollista valmiutta hoitaa, kun on erilaisia hankkeita. Ja sitten on muita laitoksia, joilla on selviä valmiuksia. Ehkä he haluavat käyttää omaa hallinnointia ja tarkastusmenettelyjään. Viides seikka liittyy siihen, että meidän pitäisi myös Euroopan unionin kansallisen ja alueellisen tasan välineiden yhteisopivuutta kohdentaa. Meidän mielestämme yhteisrahoitusperiaatte saattaa olla haasteellinen. Kuten äsken näytin, meillä on monenlaisia järjestelmiä, erilaista rahoitusta. Loppuosa yhteisrahoituksessa tulee 80 prosentista yliopiston yhteisbudjetista, eli tässä on haastetta. Totta kai, jos jollain on riittävästi rahoitusta, niin ne voivat jatkaa, mutta sitten jos kansallistasolla on paineita rahoituksessa, niin heillä saattaa olla vaikeuksia. Eli pitäisi yhdistää erilaisia rahoitusvälineitä EU-sta ja hallinno- kansalliselta ja alueelliselta tasolta. Ehkä se olisi yksi vaihtoehto puuttua näihin haasteisiin. Kuudenneksi toimii esille kuulemisessa sen, että pitäisi hyväksyä normaalit kansalliset kirjanpitokäytännöt. Se nyt onkin jo mahdollista, mutta sitä pitäisi täytäntöpana enemmän. Se olisi yksi tärkeimpiä keinoja yksinkertaistaa ja keventää hallintorasitetta ja saada näin aikaa lisätehoa. Kuulemisesta me näimme, että kaksi kolmasosaa yliopistoista joutuvat toteuttamaan rinnakkaista kirjanpitoa horisontti 2020. Eli paljon rahaa menee hukkaan järjestelmiin. Seitsemänneksi toiveenamme on, että luotetaan tuen saajiin. Tämä liittyy tilintarkastusmenettelyihin. Meidän pitäisi välttää kahdenkertaista tarkastusta ja hyväksyä kansalliset tilintarkastussertifikaatit. Kohta kahdeksan. Me toivomme myös, että kun jatkotyötä tehdään sääntöjen parissa, niin että löydettäisiin tasapaino siinä, kun sääntöjä muutetaan ja toisaalta, että ne pysyisivät vakaina. Kohta yhdeksän. Tämäkin on tullut jo esille tässä. Mekin olemme aika lailla huolissamme siitä, että tulee uusia rahoitusvälineitä, lainapohjaisia välineitä. Esimerkiksi viime vuodelta yksi esimerkki. Rahaa on otettu horisontti 22 ja pantu esiriin. Me olemme huolestuneita siitä syystä, että yhtäältä tässä siirretään rahaa aika menestyksellisestä ohjelmasta toiseen ohjelmaan – ja toisaalta on suuri määrä järjestelmiä ja yliopistoja, jotka eivät voi hyödyntää lainaohjelmia, koska ei ole siihen mahdollisuutta, eli ottaa lainaa. Ja kuten totesinkin jo, silloin kun julkista rahoitusta on leikattu, niin ei ole realististakaan, että yliopistot, vaikka saisivatkin niin tehdä, löytäisivät rahoitusta hyvin riskialttille tutkimukselle. Viimeisenä kohtana eräs tärkeä seikka, joka liittyy toimivaan ja tehokkaan täytäntöönpanon kysymykseen. Parlamentti ja varsinkin eri valiokunnat parlamentissa varmasti voisivat paitsi tarkastella muodollisia menettelyjä, niin voisi myös miettiä, kuinka paljon täytäntöönpano näitä eri periaatteita. Siinäpä se, mikä minä halusin teille kertoa. Meillä on kyllä paljon tietoa tarjolla eri näkökohdista ja totta kai mieluusti siitä voimme kertoa lisää. Kiitos. Kiitos. <clears throat> Tässä on monta pähkinää purtavaksi. Se tulee olemaan meidän kiitollinen tehtävämme. Kiitoksia tästä kannan otosta. Ja professori Firatilla on seuraavaksi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Good afternoon, dear chairs, dear member of... Uh, Hyvää iltapäivää. Äh, arvoisat puheenjohtajat, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos vielä kerran siitä, että kutsut kutsuitte meidät tänne edustamaan PK-yrityksiä. Me olemme pieni yritys Hyningistä. Ehkä et ole koskaan kuulleet tästä. Se on lähellä Baselia ja Freiburgia. Me olemme pieni yritys, joka toimii biomarkkinoilla. Me työstämme täsmälääkkeitä mikrodiagnostiikilla ja me olemme pyrkineet kehittämään innovatiivisia tulevaisuuden tuotteita. Meillä on kolme patologian aluetta, sydänongelmat, Alzheimerin tauti, tämä on todellinen ongelma. Me yritämme diagnostisoida varhaisessa vaiheessa Alzheimeria verisolujen avulla. Me käytämme invasiivista teknologiaa. Me siis tutkimme verta. Sitten reuma. Me yritämme tutkia uutta teknologiaa. Eli se, miten eri terapiamuodot vaikuttavat, on monia eri terapiamuotoja. Ja on todellakin haaste löytää oikea hoito potilaalle. Meitä on tällä hetkellä noin 70 lähes kaikki työskentelevät Hyydingissä, mutta myös Strasbourgissa ja Pariisissa. monet perustoista ovat äh, akateemikkoja, tulevat muun muassa yliopistoista ja he ovat äh, toimineet äh, farmasiateollisuudessa. Te tiedätte, että Baselissa näitä on lukuisia. E- ja olemme toimineet Alsasin biokeskuksessa. Täällä olemme kehittäneet tulevaisuuden tuotteitamme. No sitten keskityn näihin avustuksiin, joita olemme saaneet. Olen erittäin ylpeä saadessani olla eurooppalainen, varsinkin viimeiset kuusi vuotta, koska ainoastaan kolme henkilö vuosina 2008 tekivät innovatiivisia lääkkeitä koskevan aloitteen tavoitteita ja saimme noin 37 miljoonaa avustusta. Toki tähän liittyy riskejä, niin että me kehitämme innovatiivisia ja riskialtteita tuotteita, mutta on kuitenkin näihin hankkeisiin kannattaa sijoittaa, koska tämä on tulevaisuus. Kuten näette tässä kaaviossa, meidän yhtiömme ja tytäryhtiömme ovat mukana monissa eurooppalaisissa hankkeissa. Jotkut ovat vanhoja, kuten FP7, jotkut jatkuvat vielä. Ja ensin tässä oli innovatiivisia lääkkeitä koskevia aloitteita, sitten on myös Horisontti 2020. Olemme mukana myös kansallisissa pienemmissä hankkeissa mutta haluaisin, keskittyä, haluaisin keskittyä näihin kolmeen hankkeeseen, koska voimme oppia tästä jotakin. Ja olen tyytyväinen, miten ne ovat edistyneet viimeisten kolmen, neljän vuoden aikana, oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemme yrittäneet tehdä yleisarvioita pk-yritysten näkökulmasta, eli miten nämä innovatiivisia lääkkeitä koska talot toimivat. Eli 6 kautta 10 näette tässä. Ja tässä oli äh, rahoitusprosentti aika alhainen, 75, nyt ollaan päästy jo sataan. Ja uudet jäsenet tässä IMI-hankkeessa ovat tyytyväisiä. Sitten FP7-hankkeet, varmasti tunnette ne me olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Ehkä mitä tuloksiin tulee, niin jotakin kritiikki kohti, ja voidaan esittää, mutta tässä on kuitenkin toimittu yhteistyöstä ja saatu aikaiseksi näkyviä tuloksia. Sitten horisontti 20, 29,5 kautta 10 Meillä on kaksi PK-yritystä 5 miljoonaa euroa rahoitusta molemmille hankkeille. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä, että me saamme rahoitusta, mutta ei ainoastaan rahoitusta, vaan näiden hankkeiden hallinnointi muuttui. Mitä IMI-hankkeeseen tulee, siinä tapahtui jotain hieman omituista Tässä me tarkastelimme, mikä meni pieleen. Emme löytäneetkään, löytäneet kovinkaan paljon. Eli tässä oikeastaan nämä kohdat, jotka voimme esittää teille. Eli yksi IMI-hanke, joka saatettiin päätökseen viime vuonna. Ja vieläkään loppumaksua ei ole saatu, eli vuosi loppuraportin jälkeen. Eh, ehkä tämä liittyy siihen, että Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestö on koordinoinut tätä, mutta ehkä hän ei ole seurannut tätä raportointia. No, tämä on pieni kohta. Mutta mitä imihankkeisiin tulee? Me olemme mukana kolmessa hankkeessa, yhden minä olen niistä luonut. Mitä ensimmäiseen hankkeeseen tulee, niin me olemme pystyneet havaitsemaan, että puolet FBIn jäsenyrityksistä eivät, eivät ole pitäneet kiinni alkuperäisistä sitoumuksista, eli 16 miljoonaa euroa maksujen muodossa. Eli siis lähes 30 prosenttia vähemmän toteutui. Toki tämä vaikuttaa sitten suoraan tulokseen. Eli on erittäin tärkeää, että FBN jäsenet asettavat realistisia tavoitteita, mitä näihin hankkeisiin tulee. Ja FBN jäsenen täytyisi äh, kirjata nämä ylös sisäisiksi tavoitteiksi. Nämä hankkeet ovat erittäin tärkeitä. Me tarvitsemme tämmöisiä innovatiivisia lääkkeitä koskevia aloitteita sekä lääketeollisuus että myös PK-yritykset, akateemikot ja niin edelleen. No sitten horisontti 2020 PK-instrumentti. Eli Hanke on ollut käynnissä nyt vuoden ajan. ADIA-hanke, tämä on diagnostiikkayritys, sitten Rabiopret-hanke. Ja olemme aika yllättyneitä, kuinka helppo on ollut hallinnoida näitä hankkeita. Ja myös hallinnoinnin eh, digitalisoituminen on ollut eh, hyödyksi tässä on ollut hyvä yhteys tiedetasolla, mutta myös muissa kysymyksissä. Eli tässä ei oikeastaan ollut mitään toimeenpanoviivytyksiä tässä yhteydessä. Ja yksi lisäarvo, jonka olemme havainneet, eli PK-yrityksillä on valta koordinoida kaikkia toimia. Ja ja kaikki, kaikki suhteet kumppaneiden ja konsortioiden välillä ovat sellaisia, että tehdään alihankkia sopimuksia. Ja toki me pyrimme tässä lisäarvon. Kaikki toimii hyvin ja olemme pystyneet pitämään kiinni kaikista aikarajoista. Ja mitä tähän digitalisaation tulee myös Euroopan komission taso, tasolla, niin ähm, portaalit ovat todellakin olleet meille hyödyksi tässä yhteydessä ja se on auttanut meitä hankkeiden hallinnossa, hallinnoinnissa. ja hallinnointi meni niin noin 6-10 prosenttia budjetista ja nyt puhumme ehkä 4-6 prosentista tällä hetkellä. Ja viimeaikaiset muutokset, mitä ähm, paperityöskentelyyn tulee, niin se on johtanut nopeampaan raportointiin ja kompaktiin hallinnointiin. Ja tätä kautta voidaan myös viestiä avoimemmin. Ja meillä on tällainen jatkuva raportointi väline ja olemme käyttäneet tätä välinettä nyt noin vuoden verran. Ja tätä kautta voidaan seurata kaikkia toimia. Aikarajoista on pystytty pitämään kiinni. Ja keskitymme nyt paljon enemmän hankkeen innovointipuoleen, emmekä niinkään raportointi- ja hallinnointipuoleen. Ja olen aika yllättynyt, että tässä ei ole tapahtunut tilintarkastusta, vaikka menot ovat olleet miljoonaluokkaa, joten tässä on aika huomattava muutos. Mutta toki eh, mielellämme jatkamme tällä tiellä. Niin, tässä hallinnointikustannukset eh, ovat nousseet, mutta, mutta myös aika kysymykset ovat olleet esillä. Ja todellakin tänne väli arviointi on erittäin tervetullutta. Ja haluaisin tässä kiittää komissiota. Meidän yrityksemme perustettiin vuonna 2008. Me olemme pystyneet perustamaan biomarkkeri alustoja. Ja tässä ovat olleet myös suuret lääkeyritykset mukana ja tätä kautta me olemme pystyneet etenemään nopeasti ja tätä kautta me pystymme tuottamaan innovatiivisia tuotteita. Kiitos. Ja te, kiitos, te pelastitte nyt niiden päivän, jotka ovat pohtineet tätä hallinnoinnin parannusta. Tässä yhteydessä kiitos. Ja sitten herra Gruntaalen saa seura- Kroontaalen saa seuraavan puheenvuoron. Max Planck instituutista, olkaa hyvä. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille hyvät naiset ja herrat. Yritys yksinkertaista varainhoitoasetusta on oikein tervetullut aloite. Voin vain tukea sitä ja onnitella sen tekemisestä. Tämä on se syy, miksi tulin oikein illalla tänään Brysselin keskustelemaan tästä teidän kanssanne. Ensiksi Max Planck säätiöstä ensiksi. Tämä on tuo herrasmies, jonka nimestä säätiö on saanut nimestä. Max Planck on kerran muotoillut oikein viisaan, lyhyen ja viisaan lauseen Nimittäin tieto edeltää soveltamista, ja tämä on itse asiassa Max Planck-säätiön motto vielä äh, tänäänkin. Äh, Max Planckhan on Kaiser Wilhelm-säätiön seuraaja. Me olemme siis kaiken kaikkiaan yli satavuotiaita. Eli me, meidän tavoitteemme on saada syvällistä tietoa äh, me siis teemme ennen kaikkea tiedon eteen töitä, mutta olemme myös avoimia soveltavalle tutkimukselle. Me olemme yksi suuria hyötyjiä EU-tutkimusrahoituksesta. Melkein 900 miljoonaa euroa olemme saaneet ja yli 2000 projektia on rahoitettu vuodesta 1995. Me olemme yrittäneet nyt muotoilla yksinkertaisia yksinkertaisia päätelmiä KISS-periaatteen perusteella, eli keep it simple and short, eli lyhyesti ja ytimekkäästi. Max Planck-säätiö siis tukee tällaisia kiinteämääräisiä yleiskustannuskorvauksia, sillä ne antavat oikeusvarmuutta ja helpottavat tilinpäätöstä tai kirjanpitoa ja raportointia, mutta me emme pysty yleiskustannuksia kattamaan tällaisilla kiinteämääräisillä korvauksilla. Tästä näette, että todellinen välillisten kustannusten kattamisaste on noin 50 prosenttia, joten olisimme tietysti tyytyväisiä, jos kiinteämääräinen yleiskustannusten korvaus olisi lähempänä todellisten kustannusten tasoa. Mekin olemme sitä mieltä, että horisontti 2020 on liian monimutkainen ja se kärsii siitä, että siinä on monia eri välineitä. Me suosittelisimme virtaviivaisempaa rakennetta, jossa olisi vähemmän välineitä, se helpottaisi työtä. Ennen kaikkea lainat ja sen kaltaiset rahoitusvälineet, niitä ei pitäisi käyttää enemmän. Tämä on meille keskeistä. Ensinnäkin oikeudellisten puitteiden takia me olemme julkista rahoitusta saava taho, joten me e- lain perusteella emme saa ottaa lainoja, emme siis kautta saa käyttää minkälaisia rahoitusvälineitä, jotka perustuvat lainoihin, joten tällainen rahoitus ei olisi meille hyödyksi. Toiseksi, ja tässä tuen sitä, mitä herra Sutner sanoi, lainat ovat tutkimusjärjestöille sellaisia, että niitä saattaisi tulla rakenteellinen este tai taakka tutkimusjärjestöissä, sillä ennen kaikkea perustutkimuksen tulokset eivät näy välttämättä itse tutkimusjärjestössä, vaan myöhemmin teollisuudessa, joten miten tällaiset lainat voitaisiin kattaa, jos niiden tulokset ovat nähtävissä muualla. Tätä herra Sundnerkin jo korosti, joten me emme todellakaan kannata sitä, että lainoja ja niiden kaltaisia rahoitusvälineitä käytettäisiin enemmän. Me olemme pyytäneet, kuten jo on mainittukin, että ei siirrettäisi varoja. Tutkimusrahoitus on rajallista jo nyt ja onnistumisaste jossakin hankkeessa on jo nyt melko alhainen 3-7 prosenttia, jos ajatellaan, minkälaista tutkimustyö on ja jos sitten ajatellaan, että ei ole mahdollisuuksia onnistua, niin miksi tällä pitäisi lähteä tällaisen ohjelmaan mukaan. Seuraava kohta on aivan asian ytimessä, nimittäin varanhoitoasetuksen yksinkertaistaminen pitäisi pyytää vähemmän sääntöjä ja enemmän selkeyttä. Sitähän tekin PT eh, KIS-periaatteen mukaisesti, keep it simple and short, niin kuin on jo sanottukin. Ja tässä nyt seuraakin seuraavaksi provokaatio esitelmässäni tänään. Toivottavasti tämä lause aloittaa keskustelun siitä, mitä tuloksiin perustuva rahoitus tarkoittaa. Muun muassa herran Sutner tähän jo viittasikin. Miksi käytän nyt tässä näin vahvaa lausetta? No siksi, että läpimurtoinnovaatiot innovaatiot ovat yleensä olleet perustutkimuksen tulosta, joka on ollut tietopohjaista ja uteliaisuuteen perustuvaa. Ja yksi luonne tällaisessa tutkimuksessa on se, että tuloksia ei voida ennakoida. Eli tuloksiin perustuva rahoitus siinä mielessä, että yrittäisiin ennakoida tuloksia ja tutkimuksen vaikutuksia jo siinä vaiheessa, kun haetaan rahoitusta. Tällä on itse asiassa äh, mahdollisesti vaikutus, että tapetaan innovoiva tutkimus. Me todella rohkaisisimme käymään ainakin hyvin selväsanaisen keskustelun siitä, mitä tämä tarkoittaa, sillä jos voi saada rahoitusta vain sellaisille asioille, jos, jotka jo tietää, tuloksille, jotka tietää tutkijana, se vähentää innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa. Tämä, tästä tulisimme kärsimään. Tästä on myös konkreettisia esimerkkejä innovoinnin alla. Ehkä te kaikki tunnette transistorin tarinan. Transistorit, transistorit ovat itse asiassa tulosta viidestä perustutkimuksesta viideltä vuosikymmeneltä. Ja yksittäisenä nämä, nämä tutkimustulokset olisivat olleet hyödyttömiä. Vain yhdistettynä niistä tuli tällainen tuote, hyödyllinen tulos. Joten olkaa hyvät, älkää liioitelko tätä tuloskeskeistä rahoitusta näissä ohjelmissa. Tämä olisi minun tärkein kantani tänään. Nyt teillä olisi mahtava mahdollisuus, nimittäin kun hoidetaan varainhoitoasetuksen väliarvioita, niin nyt olisi mahdollisuus parantaa yksinkertaistamista ja se saattaisi parantaa koko EUn houkuttelevuutta. Tämä saattaisi olla katalysaattori, joka vahvistaa EUta ja sen hyväksyttävyyttä. Voin vain rohkaista teitä nyt ampumaan maalin tässä kohtaa. Statement on the... Kiitos tästä lausunnosta ja tämä rangaistuspotkuesimerkki varmasti nyt uppoaa tänään paremmin kuin joskus toisena ajankohtana. Toki haluamme onnitella Portugalia sitten eh, herra Patrick Child eh, tutkimuspääosastolta saa seuraavaksi puheenvuoron. No, häntä ei oikein voi syyttää tämän hetken tilanteesta. Eh, Kontvaliokunta tuntee herra Childin jo pidemmältä ajalta ulkosuhdehallinnosta. Mutta nyt te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Madam Chair, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Olen todella iloinen, että täällä saan olla ja että saan tilaisuuden osallistua keskustelun tärkeästä aiheesta ja onnittelut muuten parlamentille ja valiokunnillekin keskustelun järjestämisestä niin, että näin kokeneita käytännön ihmisiä tänne kutsuttiin. Minäkin sain kuulla heidän ajatuksista, mitä voidaan tehdä yhdessä yksinkertaistaaksemme sitä tukiarkkitehtuuria, joka meillä on. Totta kai nyt olemme tärkeässä vaiheessa, kun ajatellaan tutkimus- ja innovointi, puiteohjelman horisontti 2020 hallinnointia. Me voimme miettiä rahoitussääntöjä ja määräyksiä, mutta kun on tulossa myös varannut asetuksen väliarviointikin vastaan ja MRK on väliarviointi tai horisontti 2020 tarkastelu, niin tunnen myötätuntoa toki senkin voi, mitä täällä kuultiin tänään, ettei tutkimuksen innovoinnin rahaa mene tarpeiden sivuun, vaikka haasteet ovat kovat taloudessa ja politiikassa, eli täytyy löytää ratkaisuja niin moniin kysymyksiin on kyllä todettava, että minä olen aika rohkaistunut siitä myönteisestä äänen edistyksestä, joita me olemme, tai edeltäjäni ovat saaneet aikaan horisontti 2020, kun ajatellaan näitä puiteohjelmia. Varsinkin kun omassa pääosastossamme teimme selvityksen pari kuukautta sitten sisäisten sidosryhmien kanssa. Siellä oli 44 000 osallistujaa eri hankkeista. Palaute vastasi aika paljon sitä, mitä professori Farit täällä toi esille. Suurin osa saajista oli kiitollinen yksinkertaistamismallista niin, että olisi kiinteämääräiset kustannukset suorista kustannuksista – niin, että vähemmän käytettäisiin kaksivaiheisia mielenkiinnon osoituksia tai että käytettäisiin rinnakkaisia ehkä hyväksyttyjä kirjanpitomenettelyjä ja sitten pystyttäisiin välttämään saman tuensaajan kohdalla monenkertainen valvonta, tarkastus, laajasti tuettiin myös käyttäjien portaalia, jotta saadaan sähköisessä muodossa verkossa yhdenmukaiset hallinnointijärjestelmä, koska siitä koituu hyötyä ei osallistuille, vaan kollegoille muutenkin tutkimusyhteisössä, kun komissiokin on vastuussa täytäntöönpanosta. Me aiomme kyllä puskea eteenpäin päättäväisesti ja komission jäsenmuodossa on pannut tämän tärkeälle sijalle, että voidaan virtaviivaista yksinkertaistaa menettelyjämme. Hän on keskittymässä siihen. Haluaisin tehdä vielä eroon. Meillä yhtäältä on varanhoitoasetus, toisaalta sitten erilaiset säännöt, järjestelmät, tutkimusohjelmissa, horisontti 2020 ja varsinkin on osallistumissääntöjä. Ne ovat aika yksityiskohtaisia, kuten tänään on kuultu. Kun puhumme yksinkertaistamisesta, toimenpiteistä, meidän työssämme, niin vaikka me paljon haluamme toteuttaa ja paljon osallistujiltakin on saatu vihjeitä, niin paljolti se voidaan myös hoitaa nykyisessä horisontti 80-20. Muutama esimerkki tästä mainitsinkin jo eh, keinon lieventää taakkaa osallistujien harteilla, kun ajatellaan kuinka paljon meille tulee mielenkiinnon osoitusta, niin että meillä on ollut kahdeksi vaiheisia järjestelyjä niin, että ensimmäisessä vaiheessa voidaan kertoa, onko perusta rahoitukselle, jos saadaan vahvistus, niin sitten tuleekin paljon vähemmän osallistujia yksityiskohtaisemmin esityksiin. Ja sitten henkilöstökulujen kattaminen ja se, että raportointikausi ei välttämättä ole varanhoitovuoden mittainen. Ja aktiivisesti pyrimme kohentamaan myös osallistujien portaalia niin, että se olisi yksinkertaisempi totta kai palautteeseen nojautuen. Eli me kyllä toimimme hyvin aktiivisesti, ettei pitäisi pelkästään odotella muutoksia varanhoitoasetukseen tai edes seuraavaa puiteohjelmaa, joka tulee sitten vasta horisontti 2020 jälkeen. Mutta molemmissa kyllä on mahdollisuuksia. Voidaan kyllä päästä eteenpäin siltäkin pohjalta. Kun mietimme sitten varanhoitoasetuksen tarkistamista, niin me olemme paljon samaa mieltä täälläkin esitettyjen rajoitusten kanssa. Teemme budjettipääosaston kollegojen kanssa läheistä yhteistyötä niin, että parannellaan ja yksinkertaistetaan budjettihallintoa, virtaviivaistetaan menettelyjä. Aivan varmasti voimme kyllä jakaa meidän saaviamme kokemuksia yksinkertaistamisesta, kun seitsemännestä on siirrytty horisontti 2020 tai mitä budjettiosastolla hoidetaan muita ohjelmia. Ehkä sieltäkin löytyy jotain apua yksinkertaistamisessa. Pari viimeisen minuutin aikana voisin ehkä sivuta niitä ajatuksia, joita on jo tullut tänäänkin esille. Ensinnäkin, kun ajatellaan tulosperusteista budjetointia ja mitä puheenjohtaja komissaarisen Georgieva on täydentänyt, Siihen me olemme vahvasti sitoutuneet. Täälläkin tuli esille, että tämä edellyttää läheltä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken, kun ajatellaan näitä valiokuntia, kollegoja tilintarkastustuomioistuimessa ja komission eri yksiköissä, paitsi sitten totta kai jäsenvaltiot neuvostossa. Eli pitää keskittyä enemmän vaikuttavaan työhön niin, ettei komission tarvitse puuttua aina joka yksityiskohtaan. Ja vielä tämä asia, pitäisikö tuotosperusteinen olla tässä etusijalla, niin kyllä minä ymmärrän varsin hyvin sen, mitä täälläkin moni toi esille, että tutkimus on, ei ole mitattavissa helposti. Ja joskus epäonnistuminen on tulos sekin, jopa tärkeä menestys tavallaan. Mutta mitä menetelmä sitten käytetäänkin tässä jatkossa, niin totta kai tämäkin pitäisi huomioida siinä. Yhtä lailla, kuten totesitte puheenjohtaja, kun nyt olen aika hiljattain tullut tähän mukaan, niin minulle tulee pöydällä kyllä aika paljon esimerkkiä hyvästä tutkimustyöstä, mutta jotenkin siihen on vaikuttanut yleensä huono aikataulutus tai kirjaaminen. siksi tässä Olafille menee asiakirjoja tai tilintarkastajat joutuvat perimään takaisin aika menestyksellisiltä arvostetuilta tutkimuslaitoksiltakin. Koska keskitytään pelkästään vaan aikataulutukseen niin tiukasti. Ja varmasti kun kollegojen ja teidänkin kanssa tehdään yhteistyötä, niin meidän täytyy kyllä löytää keino mitata tuotosta, niin ettei jouduta tähän ansaan onko se epäonnistuminen vai menestys. Se on kyllä pistänyt minun silmääni. Vielä yksi kokemus. Kun 16. huhtikuuta vasta astuin näihin saappaisiin, niin, niin pari päivää myöhemmin sitten tuli kollegat 600-sivuisen asiakirjan kanssa. Se on mallisopimus ja se on tavallaan pyhä kirja, kun on kyse horisontti 2020 budjetin hallinnoista. Minä tutustuin siihen ja aika järkevää tavaraa totesin, mutta siellä on kaikki mahdot huomioitu. Tämä täytyy kyllä nyt tarkistaa, sanoin. Ehkä 200 päästäisiin sivuissa. No ja No, ihan kiva, jos tulette tähän urakkaan mukaan, jos teillä on jotain tarjottavaa. Mutta kannattaa pitää mielessä, että pääsyy yksityiskohtaisille säännöillä on se, että eri sidosryhmät valtiossa ja laitoksissa haluavat selkyyttä joka yksityiskohtaan kaikissa mieleenkin tulevissa tilanteissa ja olettamuksissa. Minä kyllä toivon kovasti, että kun teidän kanssannekin tehdään työtä, joustamme ratkaisujen löytämiseksi. Ja totta puhua, kun minä kuuntelen alustuksia täällä tänään, niin yhtä avoimen mielenkin minä tartun innovointiin ja yksinkertaistamiseen horisontti 80-80, kuten halutaan osaamistakin kehittää tai saada uutta pontta kilpailukyvyllä, niin kaikki apu on tervetullutta. Lopuksi se ei nyt välttämättä liity varannut mutta totta kai kirjasin ylös sen, mitä te totesitte siitä, että pitäisi sekoittaa avustuksia, lainoja, ja ymmärrän hyvin nekin ajatukset siitä, että monet menestykselliset osallistujat ovat julkisen sektorin laitoksia, lainat ovat hankalia siellä yhtä lailla ohjelmien yksi vahvuus on se, että meillä on hyvä sekoitus erilaisia välineitä niin, että saadaan joustava tapa varautua erilaisiin tilanteisiin. Totta kai aikanaan te käytiin kovakin keskustelua, kun meille tuli käyttöön esir. Kovasti toivomme, että mahdollisuuksia sieltä löytyy horisontti 20-20kin tasolla, koska sieltähän raha vietiin osin. Yhtä lailla on todettava, että kun on alustavasti olemme tarkastelleet, niin välin on ollut aika menestyksellinen, koska on saatu uusia lähteitä innovatiivisille sijoituksille. Totta kai lainat ovat vipuvoimaltaan parempia kun, kun ajatellaan kuinka paljon meillä on tarjottavana EU-sta, ja varmasti se keskustelu jatkuu. Niin, hyvät puheenjohtajat, lopuksi totesin, että olin iloinen, että pääsin tänne keskustelemaan. Meidän pääosastossamme olemme todella innoissamme, että päästäisiin eteenpäin yksinkertaistamisessa, rahoituksen hallinnoinnissa ja käyttää meidän myönteisiä kokemuksiamme horisontti 20-20 ja soveltaa niitä muihin aloihin komissiossa. Vielä kerran tähdentäisin sitä, että varanhoitoasetus on yksi mahdollisuus päästä eteenpäin, mutta ei ainoa. Kyllä me jatkamme työtä nykyisissäkin säädöspuitteissa, että voidaan mahdollisimman pitkälle päästä yksinkertaistamisessa. Miettiä myös, mitä voidaan tarjota seuraavalle ohjelmakaudelle, että se olisi vielä parempaa. Ja, vielen Dank. Sie sehen uns durchaus... Kiitos. Eli meidän täytyy tietyllä tapaa käsitellä tätä sääntelyn purkamista. Ja tässä nyt ikään kuin saa jatkuvasti sääntöjä ja alaviitteitä, mitä sääntelyn tulee. Siitä lähetetään taas viestiä eteenpäin, että kaikki varmasti tietävät, mitä säännellään. Ja tätä kautta sitten syntyy tällaisia eläviä asiakirjoja, johon sitten liittyy myös hallinnollisia esteitä, vaikka tässä nyt oikeastaan tarkoitus oli hyvä, mutta kollega Jeller ottaa varmasti tähän kantaa. Kiitos. Ensin haluaisin ITRE-valiokunnan nimissä kiittää kahta muuta valiokuntaa siitä, että meidät kutsuttiin tähän kuulemistilaisuuteen ja ne, toki nämä kysymykset koskettavat myös ITRE-valiokuntaa. No, ehkä puhunkin englantia. Output point of view. Uh... Ehkä näin hieman ulkopuolelta katsottuna ja mitä, mitä rahoitus puolen tulee, niin meidän tulisi toistaa se, että me olemme tässä nyt kahden prosentin alapuolella, mitä BKT tulee. Me jäämme jälkeen nyt kansainvälisessä kilpailussa, muassa mitä USAhan tulee, ja tämä ei ole hyvä asia. Sanon tämän nyt aika neutraalilla tavalla, mutta budjetin on tehty leikkauksia ja tässä yritetään saada malli, joka sopii kaikille, 25 prosenttia kaikille. Tämä on johtanut siihen, että mm, menestysluvut ovat pienentyneet täällä. Mm, täällä on puhuttu joustavuuden puolelta mutta tässä kuitenkin puhutaan pienemmistä luvista kuin, kuin 6 prosenttia. Me olemme tehneet tässä empiiristä tutkimusta, niin hankkeiden onnistumisprosentti ovat olleet todella pieniä ja tämä ei johda menestykseen kansainvälisesti. Tämä on kustannuskysymys ennen kaikkea PK-yrityksille, mutta myös monille tutkimuslaitoksille. Eli tämä yksi sopu, koko sopii kaikille, niin tässä onnistumisprosentti on ollut hyvin pieni, eli mikä tässä on lisäarvo ennen kaikkea, kun puhutaan suurista teollisuuden haaroista, jos myönnetään 120 prosenttia, saadaanko tästä lisäarvoa. No sitten toinen asia on ollut ristiriita tämän kustannusmallin ja sitten tämän kiinteä määräisten korvausten välillä. Tässä ei oteta lainkaan huomioon sitä, että tässä pitää ottaa huomioon sen, että julkinen sektori ja julkiset budjetit katsoisivat tätä siltä kantilla, että, että pitäisi viitata tilintarkastuksessa kuolettamiseen. Ja tässä tutkimusala on vielä riippuvainen investoinnista, mitä julkisen sektorin tulee. Mutta säännöt periaatteessa kuitenkin määräävät tämän. Sitten meillä on myös rakenteellinen ongelma myös tämänhetkisessä hankkeessa. Meillä on kolme ulottuvuutta. Meillä on kansalliset hankkeet ja tilintarkastus. Sitten on jäsenten sisäiset tilintarkastukset ja, ja sitten yksityisen sektorin ja sitten myös horisontti 2020, ja silläkin on e, eri tilintarkastus. PPPssä, jossa julkinen sektori, yksityinen sektori ja tutkimussektori tekevät yhteistyötä, niin käytännössä jäsenillä on viisi e, erilaista tilintarkastus standardeja. Ja tämä on lainsäädännöllisestä näkökulmasta ongelma. Joten kysymys kuuluu, että onko mahdollista, esitän vain tämän kysymyksen, eikö voitaisi siirtyä horisontti 22 puitteissa järjestelmään, vai pitäisikö tässä nyt ottaa kansalliset tilintarkastusjärjestelmät No kysymys kuuluu, että mitkä ovat riskit, mitä budjetin valvontaan tulee ja mikä olisi läheisyys. Eli tämä on erittäin monimutkainen järjestelmä, mikä ei hyödytä moniakaan avun saajia, koska se monimutkaistaa kansallisia järjestelmiä ja kansallisia tilintarkastussääntöjä mitä, mitä horisontti 2020 tulee, niin siinä erotetaan suorat ja välilliset kustannukset. Ja mikä mielestäni on ongelma, tämä suuren kustannusten konsepti, niin tästä ei oteta huomioon kaikkia kustannuksia, joita meillä oli FP7. Tässä viitataan näihin suuriin kustannuksiin, mutta todellisuudessa nähdään, että erotetaan suorat kustannukset, jotka komissio hyväksyy, ja sitten suorat kustannukset, jotka FP7 puitteissa hyväksyttiin menneisyydessä. Ja, ja tässä saattaa syntyä riski horisontti 22. 2020 hankkeen puitteissa. Ja nyt on aika vaikea ennustaa, mitä ongelmia tämä tulee synnyttämään. No sitten tämä tilintarkastusjärjestelmä. Täällä puhuttiin tulosperusteisesta järjestelmästä, mutta tässä on toisaalta kunnianhimo ja sitten tämä tilintarkastusjärjestelmä en tässä halua syyttää komissiota, mutta miten tässä ajetaan tarkastella MRKta, kun otetaan huomioon tämänhetkinen tilintarkastusjärjestelmä. Mielestäni meidän tulisi muuttaa sitä. No sitten vielä viimeinen kohta. Me yritämme tässä nyt yksinkertaistaa, mutta periaatteessa tässä jää hyvin paljon ulkopuolelle. Tilin tarkastustuomioistuin viittaisi tässä iat järjestelmään joka on mm, toisaalta osa budjettijärjestelmää, mutta kuitenkin se jää periaatteessa ulkopuolella. Ja mitä tutkimuspakettiin tulee, täällä on vaadittu omia sääntöjä koska puolustustutkimus on hyvin erityyppistä. No sitten on säännöt ja sitten on poikkeussäännöt, sitten on delegoidut säädökset ja sitten on oma järjestelmä. Iatele sitten olisi oma järjestelmä tulevalle puolustustutkimuspaketille, joten tästä tulee kyllä jatkuvasti ongelmallisempi vyyhti. Eli meidän täytyy keskustella tästä myös väliarvioinnissa, kun puhumme varainhoitoasetuksesta ja horisontti 2020. Kiitos myös tästä ongelman esittelystä. Ja me tapasimme oikeastaan vain vanhoja ystäviä tänään. Eli ainoastaan tämä rahoitusväline ongelma on uusi, muut ongelmat me jo tunnemme. Ja kun nyt tulee jatkuvasti uusia rahoitusvälineitä, niin tästä tulee oikeastaan jo hengen vaarallista, voisi sanoa. Minulla olisi muutama kysymys. Ensimmäinen kysymys, mitä tähän tilintarkastusjärjestelmiin tulee, jotka herra Eeler otti esille. Emmekö voisi sopia, että jos on eurooppalaista rahoitusta mukana, niin meillä olisi yhtenäinen järjestelmä. Tämä helpottaisi hallinnointia kaikille kun siihen on siirrytty tehty. Toki meillä on hyvin moninaisia järjestelmiä. Tässä on myös mukana kansallisia sääntöjä, eli se, miten me käsittelemme näitä kansallisia sääntöjä, eli onko tämä kansallisen järjestelmän voimassa, silloin täytyy peruuttaa Euroopan tasolla. Ja kysymys kuuluu, onko tämä järkevää eh, joka maassa, tässä esimerkkinä Romania ja Bulgaria, koska kansallisissa järjestelmissä on suuria eroja. Tämä olisi siis ensimmäinen kysymykseni. No sitten tilintarkastustuomioistuin ehdotti yhtenäisiä aikarajoja, mitä rahastoihin tulee. En tiedä, onko tämä nyt ylipäätään edes mahdollista. Ja sitten tutkimukseen liittyen vielä yksi kysymys mitä näihin kertakorvauksiin tulee? Riittääkö, että puitteita nostetaan? Koska meidän näkökulmassa tämä ratkaisisi jo monta ongelmaa, vai oletteko sitä mieltä, että todellisuus on niin monimutkainen, että tämä ei tule onnistumaan? No, sitten rahoitusvälineisiin liittyen kysymys. Ehkä teidän ohjesääntöjä pitäisi muuttaa. Max Planck-instituutti, tehän saattaisi saa, saattaisitte saada paljon enemmän vapauksia näiden välineiden käyttöön. Miksi ette usko, että tämä tulisi onnistumaan? Miksi tässä ei voisi lähestyä kansallisia lainsäätäjiä ja sanoa, että tässä täytyisi tapahtua muutos? Tähän mielestäni tulisi pyrkiä. Ja sitten professori Firatille vielä kysymys. Mitä ehdotuksia teillä olisi, mitä yksinkertaistamiseen tulee? Te olette tehneet paljon työtä tämänhetkisessä tilanteessa, mutta jos katsomme eteenpäin, niin on se ehkä tarpeellista, että katsomme myös tulevaisuuden. Kollega Dano on pyytänyt puheenvuoro. Niin, anteeksi, puheenjohtaja Arturi, olkaa hyvä. Mielestäni meille tuli tässä esille eri kirjanpitojärjestelmät. Minua pistää silmään kirjavuus. Esimerkiksi meillä on euroalue kyllä luotu ominen sääntöineen alijäämässä ja velkaantumisessa, mutta huomaan, että joka maalla on oikeastaan ihan omat säännöt siinä, miten arvioidaan, laaditaan ja jopa miten sertifioidaan kirjanpitoon. Totta kai kieliäkin on niin paljon ja tulkkeja sen takia, mutta kirjanpitoasioissa kirjavuus on aika suurta. Ja siksi, siksi Euroopan unioni ei tästä selviäkään. Yritysmaailmassa on vähän samanlainen ongelma. Eli kirjanpito kieli ja sitten on tämä maapalloistumisen kieli nyt toisaalla. Ja tätä ei julkisessa varanhuudessa ole ollenkaan ratkaistu. Ja meillä on kovin erilaisia sääntöjä ja johtuen verotusasioistakin ja verotulojen takia. Ja siksi meidän pitäisi vähän yhdenmukaistaa myös kirjapitosääntöjä. Ja että päästäisiin eroon eri säännöistä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Ja mitä täällä oikeastaan huomaan Euroopan parlamentissakin, että tässä ollaan tavallaan vähän sääntöjen sivussa jo. Se vaikuttaa budjettiin, julkisen varanhoitoon ja tämän luottamukseen. Tämä koskee myös kiinteistöihin. Silmän tässä on pistänyt sekin, että todennäköisesti jokaisella pääosastolla on omat sääntönsä ja periaatteensa. Herra Vanbrukille minä esittäisinkin seuraavan kysymyksen. Onko joka pääosastolla omat sääntönsä? Erässä hankkeessa minulla oli tilaisuus, se on muuten meidän yhteisemme, ruveta vähän kokeilemaan – Ja kun meillä on ehdotuspyyntö, kyse on näistä keskuksista oppisopimuksen valta, niin, niin siellä oli tehtäväksi anto kyllä saatu aikaan, mutta sitten kun asiakirjat tulivat, joita pyydettiin ehdokkailta, niin tavallaan sinä kyllä kokeilulta katkaistaan lentoa. Eikä, ja siksi ei niitä voida viedä eteenpäin. Se meni kahteen pääosastoon ja huomasin, että ei ole edes samoja sääntöjä. Eli Jokainen pääosasto on laatinut ovat sääntönsä. Ja sitten eikä enää tiedetä, mikä on varsinaisen varanhoitoasetuksen osuus, varmaan 600 sivua, ja mitä sitten on keksitty pääosastossa johtuen erinäisistä asianhaaroista. Ikään kuin virkamiehet olisivat kokonaan kauhuissaan, kun joutui päätöksentekoon ja panemaan leiman paperiin. Eli olisiko nyt hyvä päästä jälleen tai vastuuseen kiinni periaatteena. Ja, ja muuten kaikki valuu hiekkaan, mitä tulee innovaatioihin. Sitä paitsi huomasin myös, että pitäisi arvioida etukäteenkin no, tutkimuksessa. Kai täytyy jossain vaiheessa hyväksyä, ettei se vetele. Kerran eräällä missiolla, kun käytiin lähi eri maissa, muistaakseni Jordaniassa ja Libanonissa. Herra Fernandes voi vahvistaa, kun oli itsekin mukana. Siellä oli kansainvälisiä järjestöjä, jotka saivat unionilta varoja ja totesivat, että Euroopan unionin oli ihan huipulla, jos ajatellaan hallinnollista jäykkyyttä. Ja siellä oli kymmenen erilaista tarkastusta yhden vuoden aikana ollut. Ei näin voi jatkaa. Onko meillä käsitystäkään siitä, mitä tilitarkastus maksaa? Ei EU niitä rahoita suoraan, vaan toimijat ovat joutuneet turvautumaan tilintarkastusjärjestöihin, eikä sielläkään ole yhtenäistä menetelmää, eli se vaihtelee vähän tarkastuksesta toiseen. Tämä on aivan järjetöntä, eikä näin voi jatkaa. Ajatelkaa, minkälainen kuva syntyy Euroopasta unionista, ihan tuhoisaa. Ja jos tästä vielä kansanäänestys järjestetään, niin mikähän on tulos siinä? Oh, riittäkö? Ehkä vastaatte vielä tästä kirjavuudesta. Onko komissiossa jossain jonkinlainen johto, joka koordinoi, ymmärrättekö mitä ajan takaa? Onko mitään tarvita tehdä tilintarkastus pääosastoista, että tiedetään, miten kussakin menetellään? Rova Ajala Santer. Ei kun kukaan ensin. Herra Donano taisi suunnata katseensa Gressleen ja Simplement. Ihan vain sanoisin, että tämä keskustelu on erittäin hyödyllinen ja erittäin mielenkiintoinen Mielestäni nyt tätä, tätä pitäisi seurata toimet. Puheenjohtaja sanoi, että tässä on monia huolet, huolestuttavia seikkoja. Pitää osoittaa sormella Euroopan unionin epäkohtia. Tämä on todellinen huolenaihe, sillä paikan päällä näkee, että EU-varoja käy, siellä missä EU-varoja käytetään, pelkästään moititaan, tämä on liian monimutkaista, ja monet edunsaajat päättävät olla käyttämättä EU-varoja. Ja nämä ovat varoja, jotka olisivat käytössä nyt. Tämän keskustelun jatkoksi pitää tarttua toimeen. Varanhoitoasetus on tietysti hyödyllinen, mutta sen ei pitää olla, pitää olla jarruna se ei ole väline, jolla vain käytetään rahaa. Ei varainhoitoasetuksessa pidä kulua rahaa, vaan hankkeissa. Me tarvitsemme harmonisoituja, yksinkertaisia sääntöjä, kuten, kuten te sanoittekin, me tarvitsemme tällaiset universaalit säännöt. Eihän 15 eri tilinpäätöstandardia, eihän, eihän se käy. Sääntöjen pitää olla tunnettuja, äh, kestäviä, yksinkertaisia ja niitä pitää tietysti noudattaa. Tämä johtaa siihen, että tietysti valvontakin on tarpeen, mutta ei monitasoinen valvonta. Pitää pitää mielessä, että nämä kymmenet eri valvonnat ja tarkastukset, joita, jotka te mainitsitkin, aiheuttavat hallinnollista taakkaa. Minä nyt halusin puheenvuoron, sillä Kaksi viikkoa sitten tapasin kolmen a, ranskalaisen tutkimusjärjestön johtajia, ja he sanoivat juuri samaa kuin mitä nämä tutkimusjärjestön edustajat täällä ovat sanoneet. Perustutkimus ei siltä voida vaata, vaatia tuloksia ei sitä, sillä voi vaatia, sillä voi välttää käyttämään tiettyjä keinoja, mutta ei voida vaatia saavuttamaan tiettyjä tuloksia. Ja teollisuuden puolella tietysti pyritään hyötymään perustutkimusta, mutta perustutkimus oli se sitten alueellisella, paikallisella ja eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, se, siihen tarvitaan julkisia varoja, ei siltä voida vaatia tulosvastuuta. Se on aivan selvää. Eli me tarvitsemme yksinkertaisempia sääntöjä. Tutkijoiden pitää antaa tutkia. No ei välttämättä, jos tutkii, niin ei välttämättä aina löydä tai tule tulokseen. On hienoa, että täällä on nyt osoitettu sormella näitä vaikeuksia. Ne pitää ottaa huomioon, sillä Eurooppa nykyään sitä vievät eden, eteenpäin juuri tutkijat. Muuten me jäämme ö, Kiinasta ja muista nousevista talouksista jälkeen. Meidän pitäisi siis olla tietoisia tästä ongelmasta ja ottaa jo nyt käyttöön säännöksiä, ö, jotka ö, todella toimivat Reglement et carcan, ça rime. Niin, todellakin. Varannut asetus ja pakkopaita sopivat yhteen. Rova ja Sander. Niin, ensinnäkin minäkin haluaisin todeta, että se mitä nyt ollaan käynnistämässä ei koske se pelkästään tutkimusta, missä todellakin, jos ajatellaan talousarvon valvontaa, niin aika huolestuttava, kun ja kuinka paljon siellä virheitä tehdään ja joitakin syitäkin on tullut esille, mutta myös maavitaloudessa, kohesio, rakennerahastoissakin, sielläkin on valitusta kuultu julkisessa hallinnossa ja kansalaisjärjestöistä tai pienistä kunnista tai maanviljelijöiltä ja aina suuryrityksiin asti ja pieniin osuuskuntiinkin aina sama ongelma. Ja kuten jo totesin, sitten kansalaisjärjestöt puhuvat samaa kieltä. Siksi minä pyydän, että tätä harjoitetaan muuallakin. Nimittäin jos ajatellaan nyt tutkimusta, niin nimenomaan johtuen tietyistä sovelluksista, pyrkimyksistä yksinkertaista. Tai sitten toisaalta meillä on tilintarkastus, niin onkin huomattu, että tilintarkastustuomioistuin, herra Lazaro, joka tekee työtä sen parissa, miten voitaisiin tämä hoitaa, mutta ei pelkästään tutkimuksessa, vaan muussakin kun tätä pelkästään sovelletaan tutkijoihin ja suuriin yrityksiin niin- tai suuriin yrityksiin, Pfizer tai Bayer, ikään kuin eh, voitaisiin yhtä lailla huomioida viljelijät tai pienet hallinnon alat tavallaan nimetään ja nolataan yhtenä välineenä, että voitaisiin tilintarkastuksia tehdä mielestäni, niin on vähän väärintää vai yksipuolisesti tehdä, mutta mitä tässä nyt tehdään, niin meidän pitäisi siirtää se koskemaan kaikkia aloja. Ei aina sellaista vaikutelmaa, että jotkut pääsevät tästä kuin koira veräjästä. Ja, ja pyytäisin myös herra että ikään 25 prosenttia olisi niin, että olisi 50 prosenttia päästäisiin maanviljelyssä, tai sosiaalirahastossa, jos ajatellaan työttömyyttä, niin sielläkin pitäisi olla keinoja. Olisivat varmasti kiitollisia siitä. Tai sitten kun herra Fida tuki tilintarkastuksesta historiallisestikin ottaen, olemme pyrkineet sitä yksinkertaista, mutta koskien kaikkia sitten, ei pelkästään vain osaa, koska tämä haiskahtaa siltä, että ikään kuin tällä alalla meillä on kiu, tiukat säännöt ja sitten jolla muulla pyritään vain antaa erilaisia välineitä tai helpotuksia, vaikka ne eivät ne sitä ole. Mutta mikä tässä kuitenkin tärkeää on, että pitää pohdiskella, kun kuultiin täällä yhtenä huolena tai oikeastaan yllätyksenä, täällä todettiin, että se, kun ajatellaan Max Planckia, joka on kaikkein arvostetuimpia, niin ei pysytä mitään rahoitusta saamaan Euroopan puolelta tämän tyyppisiä avustuksia tai mitä tahansa tukea, koska tulokset vaihtelevat mielestäni. Ja tämä on kyllä asia, jota pitäisi tarkemmin miettiä. Ja kyllä minä olen samaa mieltä, mutta sitten joku 40 sivua korkeintaan, jos siellä nyt on tuhansia sivuja, niin se on kyllä ongelma. Hyvä, jos on yhteiset säännöt, mutta muutama kymmenen sivua, 40 sivua, niin että kaikki sitten pystyvät selviytymään siitä. Ja sitten mitä tulee yhteisen tiimitarkastukseen, sekin on yksi tavoitteistamme, niin että olisi luottamusta. Kronttalen taisi todeta, luotetaan komission ja työnsaajien välillä laboratorioiden kanssa esimerkiksi, vaan että olisi luottamusta myös eri tilitarkastustasoilla, kuten Artty totesi. Ei ole niin, että jokaisella maalla on omat järjestelmänsä. Mm, sanotaan nyt näissä vähän liittovaltion kaltaisissa maissa on, on vielä kullakin alueellakin omansa. Ja sielläkin täydään taistaa siitä, mikä on oikeaa. Eli pitäisi olla mahdollisuus, tuomioistuin onkin tätä työstämässä perusteellisesti, herra Lafaru, tämän tieteen auttaa meitä paljon tässä, että päästäisiin siihen, että kun on näitä kerroksia ennen ja jälkeen tehdä tarkastuksia, ties kuinka paljon kaikilla aloilla, että päästäisiin luottamukseen tilintarkastuksessa niin, että yksi kerta riittäisi, niin että sitten muu osa, oli sitten paikallista tai eurooppalaista, riittäisi kuitenkin, että olisi tietynlainen tunnustus standardeista. Sitten, ja olen jo lopettelemassa, mitä tulee tulosperusteiseen budjetointiin, niin olen kuullut paljon sellaista Elleriltäkin, jota voin tukea että pitäisi uudelleen ruveta miettimään tai ainakin huomioida, miten tällainen tulosperusteinen budjetointi sopeutuisi huomioimaan kaikki käyttäjät, ei vaan kaikkien suurimpia synnyntekijöitä, vaan huomioidaan kaikki alat, kun yksilöidään ensin, mitä tarkoittaa tuloksilla, niin sitten saadaan varmaan dramaattinen muutos. Ja me olemme ehkä nyt heräilemässä pikkuhiljaa tässä kuitenkin, mutta ehkä katsotaan nyt, kun tässä ollaan myllerryksessä, mutta kuitenkin pitää paikkansa, eikä mikään ole sataprosenttisen varma, mutta annetaan se mahdollisuus edes tarjota jotain tuloksia kansalaisillekin, koska hehän maksavat laskuun viime kädessä kuitenkin niistä eurooppalaisista arvoista ja periaatteista, Eli pitäisi se osoittaakin heille. Ja tässäkin on yksi ala esimerkkinä siitä. Vaikka tässä nyt puolustuskanalla ollaankin, niin ehkä meidän pitäisi nyt jotain olla kykeneviä tarjota tuloksia selkeitä tavoitteita pohjalta. Näin voitaisiin tehdä työtä niin, ettei pelkästään rajoituttaisi johonkin alueeseen. Oli sitten kyse tutkimuksesta, uteliaisuudesta, perustutkimuksesta esimerkiksi, mutta ehkä kuitenkin meidän pitäisi pystyä auttamaan. Ja sitten sitä voitaisiin soveltaa muidenkin hyödyksi. No niin, sitten muut läsnä olevat kollegat, onko teille jotain kysyttävää? Ei taida olla. Olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni vastatakseni muutamiin kysymyksiin. Minulla nyt ei ole suoria ratkaisuja, mutta ehkä muutamia ideoita. Ensinnäkin kirjanpito järjestelmistä. Ehkä on väärin ajatella näitä järjestelminä. Ehkä olisi realistisempaa puhua laadullisista vaatimuksista, eikä sanoa, että pitää käyttää IAS tai saksalaista kirjanpitojärjestelmää, vaan pitäisi sanoa, että mitä haluat, haluttaisiin nähdä, sitten nämä vaatimukset kerrotaan ja sitten voidaan katsoa omaa, omaa kirjanpitojärjestelmää, vastaako se näitä vaatimuksia. Tämä voisi olla se tapa, to, eli ei se, että sanottaisiin, että 15 kirjanpitojärjestelmästä pitää yksi vasita. To, valita. Toiseksi lainojen käyttäminen, hyvä puheenjohtaja, tehän Tiedättekin, että valtiovarainministerimme on hyvin ankara julkisen velan valvonnassa ja kontrolloimisessa, joten hän ei varmasti sar- salli oikeudellisen, oikeudellisessa puitteissa lainojen käyttämistä. Tämä vastaus ehkä tyydytä teitä, mutta ähm, tutkimusjärjestöille on erityisen tärkeää, eten, ennen kaikkea perustutkimuksen puolella, että investoidaan, sijoitetaan tutkimukseen ja tulokset näistä sijoituksista eivät näy itse tutkimusjärjestössä, eli sijoituksesta ei saa välttämättä tuloja, eli tätä, tähän sijoitukseen ei voida soveltaa mitään liiketoimintamalleja. Tämä tarkoittaa minun mielestäni sitä, että lainoja ei voi käyttää ennen kaikkea etenkään perustutkimuksen rahoittamiseen, jos on hyvin läheistä yhteistyötä teollisuuden tai elinkeinoelämän kanssa, niin ehkä esimerkiksi Fraunhofer-instituutissa ehkä silloin se voi toimia, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni tämä ei ole toimiva vaihtoehto. Ja kolmas kysymys koski näitä kertakorvauksia ja yleiskustannuksia. No, kuten mainitsimme, voisimme käyttää yleiskustannusten kattamisen kertakorvauksiin, äh, mutta kuten sanoin, me menetämme noin 25 prosenttia äh, tässä rahaa, joten tämä ei ole ihanteellinen ratkaisu. Tarvitaan siis jonkinlaista äh, todellisuuden tuntua tähän. Ehkä voitaisiin tätä osuutta siis nostaa, mutta se saattaisi myös tarkoittaa, että sellaiset edunsaajat, joilla ei ole tätä kiinteää korvausta yleiskustannuksia varten, niin ehkä joillakin edunsaajilla ne saisivat sitten ylirahoitusta. Minulla ei tähän ole lopullista ratkaisua, mutta ehkä lopuksi voisin sanoa, että voidaan ehdettää ratkaisuja, mutta haluaisin muistuttaa tässä nyt saksalaisesta filosofista Emmanuel Kantista, nimittäin, joka hän sanoi, että mitä enemmän tehdään lakeja, sitä korkeammaksi korko nousee. Me olemme nyt oikeastaan unohtaneet tällaisen tietyn um, etäisyyden, jolta voimme, voisimme tarkastella näitä asioita. Jos kaikki käyttäisivät tällaista hyvää arviointipohjaa, niin silloin emme tarvitsisi näin yksityiskohtaista sääntelyä. Hyvä. Meillä on vielä 15 minuuttia aikaa, joten voisimme ehkä pyytää vierailtamme, kun otetaan huomioon tämä keskustelu, jota on nyt käyty. Ehkä voisimme pyytää vierailtamme vierailtamme vielä loppupuheenvuoroja ja voisivat myös vastata herra Dilanon, rouva Gresslin ja rouva Ajala Senderin sekä minunkin kysymyksiini. Mutta lainoista ja tutkimuksesta haluaisin vielä sanoa, että kollegamme Fernandes oli esir-esittelijä, esirahastoesittelijä ja ja, ja esirahastoahan ei voida käyttää perustutkimuksen rahoitukseen, joten tämä, tätä käsiteltiin silloinkin, kun oli kyse Euroopan strategisten investointien rahastosta. Ensimmäinen puhuja oli herra Valbrok, joten hän saa ensiksi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kysy, ky, vastaan aivan lyhyesti. Te puhuitte tuosta pilottiprojektista ja valmistelutoimesta. Olen pahoillani, jos olette kuulleet muilta no muita tietoja, mutta minun pääosastani on kyllä vastuussa harmonisoinnista. Ja me budjettipääosastossa siis valvomme sitä, että saadaan yhdenmukainen vastaus. No se, silloin teillä on kyllä eh, aika paljon marginaalia. No silloin teillä pitää myös resursseja siihen, sillä, uh, sillä te, teidät aina mainitaan, kun, uh, kun komission jäseneltä puhutaan, kysytään tästä. Ja sitten kansainvälistä kumppaneista, Maailmanpankista ja YKsta ja muista kumppaneista on totta, että, että me yritämme yksinkertaistaa prosesseja. Me teemme myös tilitarkastustuomien kanssa, tuomissimen kanssa yhteistyötä, jotta voisimme nähdä, miten voisimme yksinkertaistaa tarkastuksia, että ne toteutettaisiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Esimerkiksi YK on tarkastuksesta vastaava päähenkilö on tunnustanut meidän ennakkotarkastustemme konseptin hyväksi. Tässä prosessissa YK itse on myös oppinut hyvin paljon omasta järjestelmästään, kun sitä on verrattu meidän järjestelmämme. Eli on siis vastavuoroisuutta ja yksinkertaisesti kyllä aiotaan ehdottaa, ehdottaa. Sitten tuloksista. Me haluamme tietysti keskittyä tuloksiin silloin, kun se on mahdollista. Perustutkimus ei aina salli sitä, että keskitytään tuloksiin ja tällaisissa tapauksissa me aiomme kyllä käyttää avustuksia. Me haluamme kuitenkin kokon, äh, kokonaisvaltaisen työkalupakin, äh, jossa on eri välineitä, mutta ei pidä liikaa äh, tehdä eroja eri alojen välillä. Eli eri, toisella alalla annettaisiin tiettyjä välineitä käyttöön, toisella taas ei, niin niin emme halua tehdä. Ja sitten ennakkotarkastuksen kohdalla myös tuoda valaistua, valaistusta. Teidän tarkastustuomioistuin sitten on riippumaton. Eli sen pitäisi käyttää myös tätä oikeutta nuhdella jäsenvaltioita niin, että yhdenmukaistaisivat vähän tilinpitoa ehkä parlamentissa ja komissiossakin. Kun ajatellaan virheastetta. Se on aika vaikuttava ympissä. Jos siellä on vain yksi pieni puute, niin se on jo ikään kuin virhe. Se on vähän niin kohtuuttomuuden rajoilla se. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin on yllättävää kuulla näistä erilaisista kansallisista kirjanpitojärjestelmistä. Kansainväliset kirjanpitostandardit ovat yleismaailmallisia, niitä pitäisi käyttää kautta linjan. Ihan yksi esimerkki se, että jos ajatellaan, miten, mikä on jäsenvaltioiden osuus unionin talousarvioon, sehän vaihtelee maassa toiseen, sekin. Äh, and um, the commission ja komission pitäisi tehdä kyllä kaikkeensa yhdenmukaistaakseen menettelyjä kautta linjan, ei pelkästään kirjanpitojärjestelmissä. Yksinkertaistaminen merkitsee sit, niin, että päästään yksinkertaistamiseen, niin tarvitaan yhdenmukaistamista. Me odotamme innolla sellaista tilannetta, että voitaisiin käyttää kansallisia tilintarkastussertifikaatteja. Me kyllä puolamme yksittäistä tilintarkastusta, mutta me haluamme antaa sijaan myös luottamukselle kansallisiin tilintarkastusjärjestelmiin ja sertifikaatteihin. Täytyy taata, että sertifikaatit täyttävät standardit. Eli tässäkin komissio voisi antaa aika panoksen, että saadaan suuntaviivoja, joita seurattaisiin jatkuvasti. Kiitos. Si, monsieur. Kiitos, herra Laffaro. Ja sitten rouva Latane kierroksen niin seuraavana puhujana. Kiitos. Vastaan rahoitusvälinekysymykseen ja kollegoille joka sitten vastaa tähän kertakorvauskysymykseen. Mitä rahoitusvälineisiin tulee? Junker-suunnitelman jälkeen me teimme aloitteita ja haluaisin kiittää tutkimuspääosastoa tästä. Eli tarkastellaan sitä, mitä mahdollisuuksia olisi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiolle, kun siirrytään tähän Junckerin suunnitelmaan. Ja, ja me olemme havainneet, että tämä voi hyödyttää tiettyjä toimia ja kuulin, mitä te sanoitte. Te sanoitte, että ainoastaan perustutkimus tarvitsee tukea. Ei, jos tarkastellaan esimerkiksi Fraunhofer-instituuttia, siellä on perustutkimusta, mutta sitten on myös teollisuuden haara, eli tässä rahoitusta ei tule ainoastaan äh, teollisuuden puolelta ja yksityistä sektorilta. Tätä, tähänkin tarvitaan tukea. Eli tässä ei ole mitään valtavia lainakapasiteetteja. Eli, eli rakennus, teollisuus, joka saa tukea rakennerahastoista ja sitten myös lainojen kautta. Ja teollisuus toki voi antaa takoita. Tämä on ihan hyvä. E, puhutaan Siemensistä, Philipsistä tai sen tyyppisistä, eli sitten näitä fasiliteetteja käytetään seuraavat vuodet ja käytetään X määrä euroja, mutta kun puhutaan PK-yrityksistä, sektori ei ole järjestäytynyt ja tällään tyyppisiä sopimuksia ei voi käyttää. Ja Euroopan investointipankki tarkastelee edelleen uusia rahoitusvälineitä ja se kehittää hankkeita, joilla on suuremmat riskit ja, ja tässä myös tutkitaan investointialusta ja Esimerkiksi Ranskassa BPI on tarkastellut tällaisia välineitä. Tähän on löydetty uusia katsontokantoja, mutta mitä Innofin palveluihin, pal- palveluihin tulee, niin tätä on alettu tarkastella. Mutta ennen kuin tämä toteutuu, niin siihen menee vielä pitkä aika. Joten Tämä ei tule koskaan olemaan tällainen suuri bisnesmalli, mitä soveltavaan tieteeseen tulee. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta se ei tule laajenemaan. Vous savez, à quel moment on fait appel à... Minä Ranskassa olen huomannut, miten tässä aina suurilaitoksen viitataan ainakin omassa parametissani, koska ei ollut urheutta aikaisemmin miettiä mikä merkitys on investointikustannuksilla ja sitten käyttökustannuksilla. Investointikustannukset kyllä huomioitiin välittömästi ja sitten ei tiedetty, mitä sitten voidaan tehdä noin suuressa mittakaavassa, mutta ajatellaanpa, mitä tämmöinen keskinkertainen varanhoito tuo tuloksena sitten näin sivuhuomautuksena. Herra, herra Schnettner. Thank you. Um, I... Kiitos. Haluaisin lisätä vielä tuohon kysymykseen kiinteistökorvauksesta ja siihen kysymykseen, miksi on niin paljon eroja kirjanpitojärjestelmistä, kustannuslaskelmajärjestelmissä. No, kustannuslaskelmastandardit ovat melko yhdenmukaiset. Kaikki mm, noudattavat kansallisia standardeja ja kansalliset standardit ehkä hieman eroavat, mutta äh, kun käytetään tätä kustannuslaskelman metodologiaa, niin silloin ei ole oikeaa tai väärää, vaan on eri tapoja päästä samaan tulokseen, eli noudattaa sääntöjä esimerkiksi suora kustannus ei ole universaalisti määritelty, että kaikki sanoisivat siis, että ymmärretään aivan samaa, kun käytetään termiä suora kustannus, välitön kustannus. Kun otetaan tämä huomioon, niin meillä on käsillämme tilanne, jossa suorat kustannukset ovat teknisesti eri konsepteja eri kustannuslaskelman järjestelmissä. Pienempi organisaatio, jossa tehdään selvä ero yksiköiden välillä, eh, siellä voidaan kustannusaskelmaa järjestelmään ottaa enemmän suoria kustannuksia kuin integroidussa organisaatiossa, jossa jaetaan yksiköitä. Ja tämä on kyllä ongelma, jos käytetään kiinteitä korvauksia, sillä kiinteä korvaus Horisontti 2020 ohjelmassa vaatii, että jokaisessa yksikössä perusta on sama, eli Lisäksi ei voida käyttää samaa kiinteää korvausta. Kiinteässä korvauksessa riskinä on se, että jos kiintiä korvaus on hyvin korkea, niin silloin sellaiset edunsaajat, joilla on paljon suoria välittömiä kustannuksia eikä paljon, paljonkaan välillisiä kustannuksia, nämä edunsaajat saavat tehdä voittoa. Sitten taas monimutkaiset organisaatiot, integroidut organisaatiot, jos on eri yksiköitä, niissä saattaa olla kustannuslaskelman järjestelmä, joka ottaa enemmän huomioon välilliset kustannukset. Näiden kustannukset, kustannusten materiaalinen arvo on sama. Se on vain siitä, että nämä kustannukset lasketaan järjestelmässä tai kirjataan järjestelmän eri tavalla kun, jos sen konseptia, jossa korvataan suorat kustannukset plus kiinteä korvaus, niin silloin lisätään tätä epätasapainoa, sillä suorat kustannukset katetaan sataprosenttisesti ja tämän lisäksi maksetaan kiinteä korvaus. Tämä auttaa niitä tahoja, joilla on paljon suoria kustannuksia. Tämä on tärkeä kohta, kuten herra Eilerkin sanoi, ähm, pitää ottaa huomioon että on eri konsepteja. Jos käytetään kiinteäkorvausta, niin silloin kyse on yksi koko sopii kaikille järjestelmään. Se ei toimi tavarataloissa, eikä se ennenkään to- kaikkea toimi, kun on kyse tutkimushankkeesta. Kiitos. Pyydän mahdollisimman tiivitä puheenvuoroja, koska tulkit lähtevät ihan näillä hetkillä. Rouva Herra Esterman. Uh, Kiitoksia. Minäkin ottaisin esille tämän lainakysymyksen. Me tiedämme, että seitsemässä yliopistokoulutusjärjestelmässä ei voida lainaa ottaa ja 16 se siis sallitaan vain hyvin tiukoin edellytyksin. Mekin olemme sitä mieltä, että monissa järjestelmissä budjettijärjestelmä on sen kaltainen, että tuskin tämä todennäköisyydellä muuttuisi, kun on niin tiukat rajat tietyillä tasoilla ja monet yliopistojärjestelmät edelleen toimivat julkisena palveluksena, tuskin tämä miksikään muuttuisi. Eli mukana olisi iso määrä toimijoita ja maksajia. jotka siis voisivat saada tukea. Toiseksi kysyy kirjavuodesta. Kaikissa kuulemisissa tämä on tullut selvästi esille, koska meillä on mukana niin monenlaisia laitoksia jäseninä. Sellaisia, jotka ovat suuria tutkimuspainotteisia organisaatioita, missä on suuria EU-hankkeita, ja sitten hankkeita, joissain tietyllä alalla pelkästään on laitoksia, jotka vain ajoittain hakevat tukea. Siksi on myös erittäin tärkeää huomata, että heillä on erilaiset tarpeet. Se on myös mahdollisuus nähdä, että ne pystyvät käyttämään näitä eri tyyppejä. Tämä on myös tullut esillä kuulemisista ja palautteesta, että kun ei ole rahoitushallintovalmiuksia tai on kyse kansallista järjestelmistä, niin tämmöisetkin tahot haluaisivat enemmän käyttää kertaluonteisia tai kiinteämääräisiä korvauksia. Ne, jotka haluavat kiinteämääräiset korvaukset, ovat sen tyyppisiä ja tai sellaisista maista, jotka eivät ihan tarkkaan tiedä todellisia kustannuksia. Siksi haluavat tämän. Kolmanneksi eräs tärkeä seikka. Todellakin, jos ajatellaan tosiasialle kustannuksia järjestelmänä, niin se kävisi kalliimmaksi kuin jos ajatellaan välillisiin kustannuksiin perustuva järjestelmä. Tämä ei kyllä pidä paikkansa, koska se riippuu kovin paljon ehdotettavasta hankkeesta, jos siellä on paljon suoria kuluja henkilöstökuluja esimerkiksi ja, ja vähän perusrakennekuluja, niin todennäköisesti kiinteämääräisellä ylirahoitettaisiin. Jos puolestaan järjestelmässä on vähän henkilöstökuluja ja sitten suuret perusrakenteeseen liittyvät kulut, niin prosenttiosuus on toisinpäin. Rahoittajien edunmukaistakin olisi, että ne, joilla on käytössä hyvät kuluja kattavat järjestelmät voisivat näitä käyttää. Seitsemännessä tutkimuksen puitteohjelmassa teoriassa oli kyllä mahdollisuus, ei se kyllä toiminut, mutta teoriassa oli tällainen mahdollisuus, että huomioitaisiin myös tällaiset järjestelmät, jotka on sertifioitu. Ja tässä keskustelussa on yksi tärkeä seikka. Varmasti kansallisella tasolla jatkossakin on erilaisia järjestelmiä, mutta kyse on siitä, noudatetaanko samoja standardeja. Ei ole niinkään kyse sertifioinnista, että olisi vain yksi malli, vaan onko tämä enemmänkin prosessi, huomioiden kansainväliset standardit. Ajatellaanpa yliopistoissa tätä esimerkkiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa pitkään on keskusteltu tutkimus ja rahoittajien kanssa tällaisesta järjestelmästä. Eli mitä kulustandardeja he hyväksyisivät. Aina tuli kyse siitä, ettei tätä ehkä voida hyväksyä, koska sinne tulee mukaan kuluu siitä, että pitäisi jopa laitoksen ulkopuolella ruohikon kanssa jotain tehdä, jos ajatellaan, että se olisi vain ehkä 0,01 prosenttia. Eli kyse on järjestelmästä enemmänkin kuin yksittäisestä seikasta. Olisi kuitenkin tärkeää, että ne hyväksyttäisiin kansalliselta tasolta. Kyllä kun sanotte, että jotkut eivät pysty arvioimaan toimintansa kuluja, niin kai pitäisi löytää keinoja vähän, että rohkaistaisiin heitä kehittämään valmiuksia, tietääkseen mitä tekevät, mitä voi tehdä paremmin, jos ei tiedä mitä tekee. Eli avun pitäisi olla tavallaan keino päästä ainakin nyt vähintään parhaimpiin käytäntöihin. Herra Firai. PK-yritysten euh, näkökulmasta voin sanoa, että minä olen ollut Pasteur-instituutissa kymmenen vuotta ja parisilaisissa sairaaloissa kymmenen vuotta ja olen ollut myös seitsemän vuotta Novartis-yrityksessä ja nyt olen virallisyrityksessä, joka on hyvin pieni yritys. Joka vuosi nämä ongelmat, jotka olette main, maininneet lainois, lainojen ja kuolettamisen suhteen, jokaisessa tapauksessa nämä ongelmat ovat olleet erilaisia. PK-yritysten tapauksessa tarkastukset eivät ole kovinkaan ongelmallisia, sillä PK-yritykset PK-yrityksiä valvotaan paljon, mutta me saamme paljon tukea ja sellaisia avustuksia, jotka maksetaan takaisin, eli ongelmia ei tule paljon. IFRS-säännöt, jos niitä voitaisiin noudattaa joka puolella, se toisi kyllä paljon lisäarvoa. Vielä lainoista. Lainat ovat oikein hyödyllisiä PK-yrityksille. Kaikissa sellaisissa hankkeissa, joita PK-yritykset itse hallinnoivat. Eli ne ovat hyödyllisiä ja niitä pitäisi pitää yllä. Pitäisi olla erityyppistä rahoitusta EU-ssa ja pitäisi jopa saada enemmän monimuotoisuutta aikaiseksi ja pitäisi olla luovempi niiden hankkeiden kohdalla, joita PK-yritykset hallinnoivat. Onnistumisaste on klassisissa hankkeissa hyvin alhainen tietysti avustusten saaminen voisi, voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta, mutta esimerkiksi Eurotransfio eurotransfio hankkeessa onnistumisaste on hyvä. Lainat ovat siis meille oikein hyödyllisiä. Meidän täytyy varmistaa, että saan eurooppalaista lisäarvoakin vielä. ei vain rahaa jaella. Mistä johtuu, että Euroopan talousarvio sitten tulee kuvioihin mukaan avustuksen tai lainan muodossa omien rahoitusvälineineen? Mikä on siinä sellaista, että ilman tätä jokin ei olisi onnistunut? Mahdollisimman tiiviisti nyt kolme minuuttia, enää on tulkkausta. Me tarvitsemme e, innovaatiota. Mitä vanhoihin hankkeisiin tulee, jotka ovat lähinnä, lähellä markkinoita, niin meidän täytyisi käyttää erityyppisiä rahoituksia ja lainat ovat erittäin hyödyllisiä. Ne ovat lähellä markkinoilla tai lähellä sovelluksia tai käytännön käyttää. Kiitos sitten aivan viimeisenä, koska heillä lähtee. Kiitoksia ihan kolme seikkaa. Ensinnäkin juuri äsken mainitsin selvityksen horisontti 22 osalta. Sielläkin tuli esille kysymys, miten oikein vertailla nykyisiä menettelyjä muihin tutkijohjelmiin tutkimuksen alalla. Valtaenemmistö vastaajista osallistujistamme totesi, että ei ollut muita järjestelmiä tällä haava, jotka olisivat nopeampi, yksinkertaisempia, helpompia käyttää. Eli osallistujat ainakin näin vastasivat. Mutta osvittaa myös siitä, mikä on aikaisemmin tullut esille toiseksi. Tunnen henkilökohtaisesti kovasti myötätuntoa sitä kohtaan, että julkista kirjanpitoa yhdenmukaistettaisiin, mutta sitä odotellessa me yhä enemmän pyrimme siihen, että tunnustetaan kumppaneittemme kirjanpitojärjestelmät sen sijaan, että tivattaisiin rinnakkaisjärjestelmän käyttöönottoa vain meidän tarpeitemme vuoksi. Mielestäni tämä on tärkeää. C'est de tenir deux comptabilités. Niin, että tulisi kaksi kirjanpitoa hoidetaan vastuutahon kirjanpito ja sitten toinen kirjanpito vielä sen päälle, että huomioita nämä tarpeet. Tiedon lähde on kuitenkin ihan sama. Olen ihan samaa teidän kanssanne. Ja sitten lopuksi vielä siinäkin olen ihan samaa meidän kanssanne ja siksi tämä oikeastaan se pääasiallinen läksy tässä, että meillä on yhteistä tahtoa mennä tähän suuntaan. Että nähdään selvemmin lisäarvo, vaikutus, tulos kaikesta työstä. Sen sijaan, että pidetään kiinni byrokratiasta ja hallinnoinnista. Tavalla tai toisella minä uskon, että yhteisesti meidän pitäisi tähdätä sellaisten järjestelmien suuntaan, jotka osoittavat selvemmin myös lisäarvon vaikutuksen sen sijaan, että aina vain mietitään tätä prosessia, joka siihen johtaa komissiossa ja, ja yhteisössä ylipäätään Tarvita varmasti kyllä mielikuvitusta ja innovointia tässä. Edellyttää tässäkin ennakkoon luottamusta, että yhteisesti hyväksytään tietty riskikin. On uskallettava, että jokin liikahtaisi Euroopan Gressle päättää. Sen verran sanon vielä, että olen ihan varma, että tämä välitarkastelu, kun ajatellaan määräraha enimmäismääriä, niin ihan vastaa meidän ajatuksemme, mutta sen sijaan meillä on mahdollinen ongelma tulossa, ehkä jatkumavaltakin pohjalta, kun ajatellaan varanhoitoasetuksen uudistamista ja sen lisäksi, mitä käytäntöjä on kussakin pääosastossa. Kiitos paljon ja kiitos tulkeille tästä yliajasta. Kiitos, että tulitte tänne jakamaan mielipiteenne ja huolenaiheenne. Tässä aiheessa piru aina piilee yksityiskohdissa ja olemme valmiita kohtaamaan tämän paholaisen tulevina kuukausina. Kiitos näistä tiedoista. Jos teillä on minkälaisia asiakirjoja, niin lähettäkää ne vain minun toimistoon, niin sillä minä olen esittelijä, joka käsittelee tätä aihetta. Kiitos teille hyvää illan jatkoa. Kiitos myös puheenjohtaja Arthyille ja budjettivaliokunnalle. Kiitos.